Could people please take their seats? Voitteko käydä paikoillenne? To date, I have never had to use this. En ole koskaan vielä joutunut käyttämään tätä nuijaa, mutta ehkä meidän täytyy nyt aloittaa. Meillä on kaksi teinikäistä poikaa. <laughs> I'm in trouble now. Oh dear, thank you very much. Please can you take a seat? Kiitos oikein paljon. Voisinko pyytää kaikkia istuutumaan? Jotkut neuvontajat sieltä vielä salin takaosasta myös pyydän. Minulla oli jo hyvin kiireinen aamu tänään aamulla, mutta on hienoa, että voin toivottaa tervetulleeksi uudestaan varapuheenjohtaja Andrus Ansipin, joka on hyvä ystävämme. Kiitos oikein paljon läsnäolosta työryhmässämme viime viikolla. Tiedoksenne yleensä kukaan meistä ei ole täällä torstai-iltapäivisin, joten tämä on siihen nähden jo valtava määrä läsnäoloja. Kiitos avustajille. Tiedän, että monet jäsenet joutuvat lähtemään, jotta ehtivät koneisiin ja juniin, joten pyydän, että voimme heti kuulla teidän puheenvuoronne edellisen tapaamisemme jälkeen. Olemme nähneet vähän tällaista vilahduksia siitä, mitä on luvassa ensimmäisestä lehdistötilaisuudesta digitaalisista sisämarkkinoista. Jos teille sopii annan komission jäsenelle ensin puheenvuoron ja sitten jätämme aikaa vielä kysymyksille. Mm, yeah. Few more people coming in. Pari ihmistä tässä vielä tulee. Pyydän kaikkia istuutumaan. Kiitos. But uh, this is, this is your choice. Either speech or just points, priorities. Odotitteko, että pidän oikein puheen vai esittelen vain muutaman kohdan? Haluaisimme kuulla, mitä teillä on sanottavanne. Olkaa hyvä. Ja sitten siirrytään suoraan kysymyksiin. Sopiiko? Aina kun puhutte, niin teillä on ihan uutta sanottavaa, joten odotamme mielenkiinnolla. Thank you, Honorable President. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to be back. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Näistä herrat on ilo olla täällä jälleen tänään toimikauteni alussa sanon, että minä pitäisi läheisesti yhteyttä Euroopan parlamenttiin, joten on tärkeää, että nyt esittelen teille digitaalisen, digitaaliteismarkkinoiden suuntaviivaiset asiassa, jonka totta alkaa pari viikon kuluttua. Ihmiset ovat meidän näky, näkökantamme keskipisteessä. Euroopassa on enemmän vaihtoehtoja, kilpailukykyisiä hintoja – jotta maailman suurin markkina-alue voisi todellakin toimia. Ja se pitäisi voida ne antaa. Digitaaliset markkinat kiinnittävät huomiota myöskin yrityksiin, olivatpa ne nopeasti kasvavia innovatiivisia startup-yrityksiä tai perinteisiä teollisuusyrityksiä. Digitaalisena aikana EUn yritysten tulisi myös pystyä hyötymään suuresta markkinapaikasta, jossa on 500 miljoonaa kuluttajaa. Meidän strategiamme perustuu kolmelle politiikan pilarille, jotka pyrkivät vapauttamaan sen potentiaalin, joka digitaalisessa taloudessa on, ja antaisi digitaalisen tulevaisuuden. Jotta tämä visio toteutuisi, jotta saataisiin aikaan saamaton online-ympäristö, täytyy poistaa erinäisiä markkinaesteitä. Ei enää rajoittua pääsyä verkkosivuille, jotka perustuvat ihmisen hen- maantieteelliseen sijaintiin esimerkiksi. Monia säästöjä voidaan tehdä vain poistamalla esteitä. Ajatelkaapa vaikka rajat ylittävän lähettämisen hintoja, joka estää online-kaupankäyntiä ja pidättelee sähköisen kaupankäynnin kehitystä Euroopassa, ajakapa myöskin perusteetonta. Have heard me mentioned before. Geoblockingia for people being denied access to, websites based... Ja, joka liittyy siihen, että on äh, tekemättömäksi verkkosivujen käyttäminen, jotka on sijoitettu toisiin EU-maihin. Tämä on este kaupalle, mutta myös sellaisia periaatteita vastaan, jotka pätevät Euroopan yhtenäismarkkinoilla. Kuluttajat, heidän täytyisi voida säästää jopa 11,7 miljardia euroa vuodessa – jos ne voisivat valikoida tuotteista ja palveluista kautta EUn 28 maan silloin, kun he tekevät ostoksia internetissä. Monet esteet, jotka ihmiset ja yritykset kohtaavat tänään, ovat tulosta hajanaisista markkinoista, eri kansalliset säännöt, eri 28 jäsenvaltiossa ovat myös syynä. Nämä säännöt äh, koskevat äh, online-kauppaa, digitaalisia tuotteita, ovat hyvä esimerkki tästä – koska eh, ajatellen menemään sitä, minkälaista kuluttajan suojaa ja sopimusjärjestelyä pitää olla. On pitkä tie edessä. EUn kansalliset teolliset tekijänoikeusjärjestelmät vaihtelevat suuresti ja niissä on poikkeuksia, jotka ovat erilaisia joka ikisessä maassa. Kaikki tämä pidättelee EUn yrityksiä ja aiheuttaa hidasteita EUn kilpailukyvylle. Se myöskin lannistaa investoijia ja Eurooppa tarvitsee selvästikin enemmän investointeja digitaaliseen sektoriin. Me tarvitsemme vakaan kunnollisen infrastruktuurin, että tämä kaikki toimisi, samoin kuin se, että on oikeudet, jotka ovat perustana näille oikeudellisesti. Täytyy poistaa eroja, jotka estävät meitä hyödyntämästä yleiseurooppalaisista televiestintämarkkinoista. Mitä tulee televiestintä, ja online-foorumeihin, pitää edistää kilpailua, investointeja ja innovaatioita. Ja täytyy varmistaa, että jokaisella on mahdollisuus käyttää lajakaista eh, verkkoja. Hyvät näistä herrat, on selvää, että me emme voi asianmukaisesti siirtyä kohti todellisia sisämarkkinoita online-maailmassa, jos emme ensin tee muutoksia markkinasääntöihin ja saa oikeaa digitaalista infrastruktuuria kuntoon. Meidän strategiamme kuitenkin menee pitemmälle. Se tarkastelee kohti Euroopan digitaalista tulevaisuutta. Se tähtää siihen, että valmistetaan, valmistetaan uutta kasvua, koska maailma etenee alueilla kuten pilvilaskenta, tavaroiden internet ja myöskin se, että on muutakin nopeaa kehitystä. Me olemme nyt rakentamassa vakaata perustaa pitkän tähtäyksen kasvulle ja et, sille, että Eurooppa täysin hyödyntää digitaalista taloutta, koska siellä tiedosta tulee kaikkein tärkeintä ja ihmisillä täytyy olla taidot, joilla he voivat tarttua uusiin työpaikkoihin ja että heillä on myöskin luottamusta silloin, kun he käyttävät verkkoa. Digitalisoinnin tuon teollisuuden potentiaali on suurta, ajatelkaa vaikka automaatiota ja kestävää ja puhdasta tuotantoa, prosessi, prosessia. Täysin integroitu eh, ICT tulee vahvistamaan sen, että voidaan ylläpitää EUn voimakasta teollista perustaa, mutta tähän asti Eh, digitalisointi teollisuudessa ja yritystoiminnassa on aika hidasta. Sitä täytyy vahvistaa, nopeuttaa. Standardit ja yhteensopivuus ovat myöskin keskeisiä ajatellen sitä, että pyritään samaan aikaan enemmän erilaisia sähkö- elektronisia palveluita ja yhä eh, osallistavampaa sähköistä yhteiskuntaa. Ei ole mitään syytä sille, miksi julkiset palvelut eivät voisi olla internetissä. Julkiset palvelut voivat tulla nopeammiksi, mukavammiksi, tehokkaammiksi ja myöskin säästää veromaksajien varoja. Tästä syystä julkiset palvelut ovat tärkeitä digitaalisella sisämarkkinoilla ja niitä koskevassa strategiassa. Ajatellaanpa vaikka esimerkkinä sitä, että, että olisi vain yhden lukun järjestely kaikkialla Euroopassa. Se säästäisi 500 miljoonaa euroa vuodessa. Miksi kansalaisten ja yritysten tulisi välittää samat tiedot kerta kerran jälkeen eri hallinnon yksiköille tai jopa samalle hallinnon yksikölle? Hyvät naiset ja herrat, digitaalisten yhteismarkkinoiden sisämarkkinoiden rakentaminen koskettaa monia EUn politiikan alueita. Digitaaliset kysymykset koskettavat meitä kaikkia ja vaikka laajenevat kaikkiin meidän elämämme eri osa-alueisiin. Digitaaliset sisämarkkinat ja niitä koskeva strategia, niiden te tulisi nähdä tilaisuutena lähivuosina. Meidän työmme yhdessä alkaa 6. toukokuuta. Minä olen valmis vastaamaan kysymyksiinne ja keskustelemaan kanssanne. Oh, um, so, uh, before we... No niin, ennen kuin otamme puheenvuoroja, toivotan tervetulleeksi vieraita, joita meillä on. Nuoria Italiasta, Puolasta, Slovakiasta ja Kroatiasta. Tervetuloa Me tarvitsemme enemmän nuorisovaihtoa, enemmän nuoria politiikassa. Te olette saapuneet juuri oikeaan aikaan. Tämä on mielenkiintoista aikaa, koska varapuheenjohtaja Ansip puhuu meppien kanssa heidän ehdotuksistaan koskien digitaalista sisämarkkinaa. Ja me yritämme katsoa erilaisia ehdotuksia, jotta voimme varmistaa, että Eurooppa on valmis digitaaliseen aikakauteen. Ja monet teistä olette jo digitaalisesti viestineet ystävienne kanssa. Ja tällaista keskustelua toivottavasti voimme käydä ja saamme sitten vastauksen ennen muodollisia ehdotuksia. Eli otan sitten kysymyksiä kolme kerrallaan ja ensimmäiset kolme ovat Gebhard, Kallas ja Grossier. Evelin, ole hyvä. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Niin, kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen. Odotan nyt hetken, että saatte kuulokkeet korvillenne. Niin vielä sanotaan, että jos laitatte kuulokkeet päähän, niin näette sitten tuolla on eri kanavia ja numeroista näette, mikä on teidän oma kielenne, jos valitsette sitten oikean kanavan sieltä. Äh. Niin, kiitos puheenjohtaja. Heransip, kiitos oikein paljon siitä, että tänään annatte meille pienen käsityksen siitä, mitä tulevaisuudessa on luvassa. Uskoakseni mainitsitte heti aluksi muutaman melko tärkeän asian. Myös Euroopan parlamentissa käsitellään juuri näitä aiheita. Monet esteet, joita sisämarkkinoilla on, jotka estävät sen, että ne aikaansaannokset, joita digitaalisen sisämarkkinoiden kautta saadaan, tulevat kaikkien saataville, sekä yritysmaailman että kuluttajien. Toinen syy sille, että tämä ei toimi niin hyvin, on se, että kansalaisten luottamus sisämarkkinoihin ei ole kovin kummoista. Siksi, että säännöt jäsenvaltioissa vaihtelevat kovasti keskenään, eikä saa kunnollista kokonaiskäsitystä. Nyt haluaisin lähteä pohtimaan sitä, mitä periaatetta noudattaen sisämarkkinoita säädellään tulevaisuudessa. Tiedätte, että lainsäädännön perinne Euroopassa on se, että harmonisoidaan mahdollisimman pitkälle ja, ja kuluttajasuojadirektiivin kautta esimerkiksi pyrittiin täysharmonisointiin. Mielestäni tämä on oikea lähestymistapa siksi, että sekä yrittäjien että kuluttajien kannalta on hyvä, että kaikilla on samat oikeudet. Kysymykseni kuuluu nyt seuraavalla tapaa. Haluatteko nyt tätä muuttaa, kun muistan 26. marraskuuta pitämäni puheen Euroopan parlamentin täysistunnossa, kun sanoitte, että alkuperämaa periaate on perustana, olkoon perustana myös nettikaupassa. Voin sanoa nyt, että parlamentti ei ole valmis lähtemään tälle tielle, koska tähän liittyisi monenlaisia ongelmia. Esimerkiksi alkuperämaa periaate tarkoittaa sitä, että pidetään kiinni 28 eri järjestelmästä. Ja sitten, jos ajatellaan kuluttajasuojaa, niin eikö kuluttajan suojan pitäisi olla? Sanotaan, että käytetään sitä jäsenvaltiota, jossa kuluttajasuoja on korkeammalla tasolla. Haluaisin kysyä, millä tiellä te haluatte nyt kulkea. Toivon, että olette tarkkaan pohtinut tätä. Tämä harmonisoinnin lupaava tie on se tie, jolla toivon, että te haluatte myös edetä, koska ainoastaan yhteisten sääntöjen kautta Euroopassa todella voidaan purkaa näitä esteitä. Todella odotan mielenkiinnolla vastauksianne. Thank you, Kaja Kallas. Kiitos sitten Kaja Kallas. <laughs> Kiitoksia. Haluaisin melkein puhua Viroa, mutta no, hoidan tämä nyt englanniksi. Niin. Nykyisin digitaalisen maailman ja verkkomaailman, internetmaailman välillä on hyvin epäselvä ja on vaikea tietää, missä tämä raja kulkee, kun on kyse verkkopalveluista tai muista palveluista. Eli digitaaliset sisämarkkinat eivät liity pelkästään digitaalisuuteen, vaan myöskin muihin talouden aloihin. Mutta minulla on aika paljon kysymyksiä, mutta esitän niistä vain muutaman puhuitte tästä sähköisestä hallinnosta ja siitä, kuinka paljon EU on jäljessä näissä kysymyksissä. Eli kysyisin, onko jotain suunnitteilla lähitulevaisuudessa, jotta voitaisiin osoittaa, että EUn sähköinen hallintokin toimii. Ja sitten toinen kysymys liittyy näihin verkkofoorumeihin. Jos katsotaan verkkomaailmaa, niin nämä foorumit ovat sellaisia, jotka luovat kasvua ja työpaikkoja, vaikkakin nyt täällä käydään keskustelua näiden foorumien sääntelystä. Ja että siellä pitää olla yhtäläiset mahdollisuudet televiestintäyhtiöiden kanssa. Eli Millä tavalla voidaan varmistaa, että nämä säännöt eivät ehkäise näiden internetfoorumien innovaatiota? Ja sitten kolmas kysymys, joka liittyy sääntelyympäristön parantamiseen innovaatisten yritysten, erityisesti startup-yritysten osalta. Jääkö tämä sisämarkkinoiden strategian vai onko meillä myöskin digitaalisen sisämarkkinastrategiassa jotain näiden startup-yritysten osalta. Sitten Virginie. Merci, euh, merci. Kiitoksia varapuheenjohtaja, että olette täällä. Ihan lyhyesti haluaisin vähän puhua siitä, mistä Evelin puhui kuluttajansuojasta. Paljon odotuksia on sen suhteen, mitä komissio aikoo tehdä tässä asiassa. 29. järjestelmä, siitähän on luovuttu lehdistä poistaman ehdotuksen, mutta on paljon odotuksia ja katsotaan, mitä tässä nyt tehdään. Ja meidän pitäisi edistää harmonisointia, eikä tämä myyjämaaperiaate sovellu tähän, koska meidän täytyy suojella kuluttajia – Hehän ovat heikoimmassa asemassa sopimussuhteissa. No, paljon tuli nyt jo sanottua, eli haluaisin vain tukea tätä asiaa. Ja sitten muutama kysymys liittyen sähköiseen hallintoon, erityisesti yritysten osalta. Hyviä asioita on tehty tälle yhden pisteen järjestelmässä. Ja sitten on myöskin ammattitutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen. Eli tällä tavalla voidaan hoitaa näitä muodollisia asioita, mitä tulee tutkintojen tunnistamiseen ja myöskin palveluiden tuottamiseen rajat ylittävällä tavalla. No, täytäntöönpano on aika erilaista eri jäsenvaltioissa, eli haluaisin kuulla, mitä komissio aikoo tehdä, jotta voidaan varmistaa se, että täysimittaisesti ja tehokkaasti pannaan täytäntöön näitä säädöksiä eri jäsenvaltiossa, mitä tulee näihin muodollisuuksiin verkossa. Näinhän näissä kahdessa direktiivissä on vaadittu. Ja aikooko komissio levittää näiden välineiden käyttöä, koska nehän ovat hyviä juuri rajat ylittävässä taloudessa EUn alueella. I now have a much longer... No nyt tämä puhujalista on paljon pidempi. Eli ennen kuin komission varapuheenjohtaja vastaa näihin kysymyksiin, niin luen nyt tämän luettelon. Nicola Dante, Dan Dalton, Ivan Stefanich, Emma McClarkin, Catherine Styler, Ava Paunova, Eva Paunova. Okay. Krista Schaldemosa, anybody else? Haluaako joku muu vielä? Ah, niin. Ja pyydän nyt anteeksi. Tämä kokoussali on aika hankala, minun on vaikea nähdä joka suuntaan, mutta kiitoksia. Eli haluatteko nyt vastata näihin kolmeen ja sitten otamme seuraavat kolme? Ihan miten haluatte. Kiitos oikein paljon näistä kysymyksistä. Ensinnäkin kuluttajan oikeuksista. Kun puhuin alkuperämaa periaatteesta ja tästä muutoksesta, joka tehtiin tämän kuuluisan direktiivin osalta, niin se on ihan eri kuluttajasuojakannalta. Silloin puhuttiin ALVstä ja tästä muutoksesta. Alkuperäperiaate muutettiin vastaanottavan maan periaatteeksi mutta yrittäjiemme mukaan EU-markkinoiden pirstaloituminen on yksi pääasiallisista yritysmaailman esteistä. Kuluttajamme myös valittelevat sitä, että on 28 eri järjestelmää. Ja monissa tapauksissa on mahdotonta ostaa tuotteita, koska palveluiden tarjoajat eivät ole valmiita myymään tuotteita tiettyihin maihin, joissa on olemassa tiettyjä sääntöjä, joita eivät pysty täysin ymmärtämään. Miten siellä suojellaan kansalaisia, minkälaisia velvoitteita heihin kohdistuu. Niin, että he tuntisivat siis, mitkä säännöt koskevat heitä siellä kohdemaassa. Digitaalisesta sisällöstä, kun puhutaan, me haluaisimme täysin harmonisoidut säännöt, koska Tämä on sääntelemätön ala Euroopan unionissa tällä hetkellä. Meillä on säännöksiä Euroopan unionin tasolla ja usein näitä ei ole myöskään kansallisella tasolla. We are buying or selling online. We would like to provide... Tämä tavarakauppaan tulee, haluaisimme jonkinlaista modernia sopimusoikeutta, ei vaihtoehtoista tai tuota 29. järjestelmää, eikä yhteinen eurooppalainen kauppalaki, joka ei oikein ollut niin suosittu parlamentissa, kuten kaikki tiedämme. Täysi harmonisointi kuitenkin mielestämme helpottaisi yritysten mahdollisuuksia myydä rajat ylittävästi. Ei, ei hallinto, sähköinen hallinta, Kallas kysyi tästä. Kyllä. Nyt on paljon oikein hyviä esimerkkejä käytännössä kaikista EUn jäsenvaltioista sähköisen hallinnon alalta. Mutta pääongelma on se, että hyviä esimerkkejä ei voida käyttää hyväksen tai eri hallitusten esittämää tarjoamaa palvelua ei voida käyttää rajat ylittävästi, koska yhteentoimivuus ei toteudu. Näitä kysymyksiä haluaisimme käsitellä myös digitaalisen sisämarkkinastrategian puitteissa. Meillä on jo direktiivi, joka mahdollistaa vastavuoroisen digitaalisen henkilöllisyyden tunnustamisen. Fully implemented, uh, then uh, uh, we will... Kun tämä direktiivi tulee täysin täytäntöönpantua, saamme myös rajat ylittävän pääsyn näihin sähköisiin hallintopalveluihin. Totta kai minun on sanottava, että meillä on vielä pitkä tie kuljettavana eikä tämä mikään helppo tehtävä tule olemaan. Ja sitten näistä nettifoorumeista. Niillä on aivan loistava tulevaisuus luvassa. Puhun tässä myös niiden jakamisesta. Ihmiset pitävät tällaisista foorumeista netissä ja tämän tehokkuuskysymys. En puhu ainoastaan hakukoneista nyt, vaan ajattelen tässä muitakin, esimerkiksi taksipalveluita tarjoavia. En halua mainita tässä mitään nimiä, kun ainoastaan yhdellä komission jäsenellä on oikeus puhua yksittäisistä yrityksistä. Margaret ja Vestager ja kaikki muut puhuvat politiikasta. Kuten Englannin pankin pääjohtaja sanoi, pankkialalla on aivan ybertiukka tilanne tällä hetkellä. En minä sanonut mitään yrityksen nimeä, kun tämä ybertiukka eh, banks, they, they are losing uh, those... Niin on ajateltava kaikkein parhaiten onnistuvista, onnistuvia yrityksiä ja ajatuksia. Mutta kaikkien näiden foorumeiden palveluiden tarjoajien tulisi noudattaa sääntöjämme. Kenellään ei ole oikeutta käyttää väärin sääntöjämme. Mutta meidän on tuettava näitä foorumeita, koska kun ne useimmiten ovat hyvin tehokkaita, ne tarjoavat oikein hyviä palveluita kaikille ihmisille. Mutta monet ihmiset myös valittelevat sitä, että niitä on olemassa ja myös valittavat tietyistä hakukoneista ja Jotkut yritykset ehkä ovat mm, määräävässä markkina-asemassa jopa monopeleita. Mutta tätä määräävää markkina-asemaa ei ole oikeutta käyttää väärin hyväkseen, jos on sellaisia epäilyitä, että jotkut forumit käyttävät sääntöjään väärin tai käyttävät määräävää markkina-asemaa väärin hyväkseen, silloin pitää asiaa tutkia Se on ihan luonnollista. Kun hakukoneesta puhutaan, niin kyllä minä haluaisin tietää, missä nämä hakutulokset ovat, josta on maksettu ja, ja miten sitten edistetään omia tai muiden palveluita ja mistä löytää sen kuka on vaikuttamat tämän tilanteen syntymiseen. Yhteisestä eurooppalaista kauppalaista ja sanoikin, että se ei saanut parlamentista tukea. Esitys vedettiin pois, emmekä jatka tältä pohjalta. Kiitos. Just before we move on to the next. Ennen seuraavaa kerrosta, mitä tulee kuluttajasuojaan, tämähän on sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Ja kun olin ollut puheenjohtajana, niin meillä on todellakin ollut ongelmia ehdotusten kanssa, jotka saattavat johtaa heikompaan kuluttajasuojan kuin mitä tällä hetkellä on omilla kotimarkkinoilla. aika usein on näin, kun katsotaan harmonisointia, katsotaan lähestymistapaa tapauskohtaisesti. Ja joskus katsotaan näitä erityisiä tapauksia, esimerkiksi jos katsotaan nyt televiestinnän paketin suhteen. Joissain osissa Eurooppaa kuluttajilla on kul käyttäjäoikeuksia ja toisissa osissa Eurooppaa niitä ei ole. Ja siksi tämä valiokunta ehdotti vähimmäisharmonisointia. No, Eurooppa-neuvosto ei hyväksy edes tätä vähimmäisharmonisointia. Eli jos haluaisin antaa teille yhden viestin, niin tehän puhutte täydellisestä, täydellisestä harmonisoinnista, Eli muistakaa nyt tämä kysymys. Jos tulee harmonisointia, niin haluamme, että saamme jotain läpi neuvostossa sellaisen, joka ei johda siihen, että jos maassa joudutaan alentamaan standardeja. Ja siellä nyt nyökytellään, mutta täysharmonisointi ei välttämättä ole se termi, jota me käytämme. Meidän täytyy katsoa näitä eri tapauksia. Joskus on vähimmäisharmonisointi ja joskus maksimi. Reflecting media. Voisinko heti kommentoida tuota? Kuten arvon puheenjohtaja tietää, me olemme samalla linjoilla näissä kysymyksissä. Euroopan komission kanta vastaa täysin Euroopan parlamentin kantaa näissä kysymyksissä. En halua nyt tässä tänään syytellä neuvostoa, mutta Paljon sisällöstä voitaisiin ehkä näin puhua, mutta ei nyt lähdetä ihan tänä päivänä siihen, kiitos. Um... Selvä. Eli Reida, Dante, Danton, Stefanic, nämä neljä seuraavaksi. The Vice President, uh, to come and... Kiitos varapuheenjohtaja siitä, että olette puhumaan meille tästä digitaalisesta markkinoiden strategiasta. Kysyisin teiltä suunnitelmasta, joka liittyy tähän maakohtaisen rajoituksen lopettamiseen. On ollut esillä ehdotus siitä, että olisi tällainen liikuttavuus, liikuttavuus, joka liittyy laillisesti hankittuun sisältöön ja sen siirtämiseen paikasta toiseen. Olisiko sitä mieltä, että suurin osa teoksista Euroopan alueella eivät ole saatavissa laillisessa kaupassa rajat ylittävästi? Otan kaksi esimerkkiä tästä. On mainosten tukemia foorumeja, kuten YouTube, jotka ovat olleet olla e- hyvä esimerkki tästä maantieteellisestä rajoituksesta, ja myöskin verorahoitteisia foorumeita, kuten esimerkiksi julkiset yleisradioyhtiöt, joiden toiminnan osalta on ollut samanlaisia rajoituksia. Joten se, että siirret, mahdollistettaisiin tällaisen laajasti hankitun sisällön kuljettaminen paikasta toiseen, ei muuttaisi että miksikään näissä tapauksissa. Siis tämä maiden rajaus, siihen liittyvä tekijän ja teollisuusoikeuksien kysymys, tuleeko sinne tulemaan täällä, tuleeko me siis saamme jonkinlaisen verkkovierailu Netflix-tyyliin vai saammeko klassisen markkinat, jotka ovat täysin vapaat ilman, että mitenkään syrjitään ketään käyttäjiä. Sitten kysymys, joka liittyy Vatmossiin. Yksi ajatus, joka on ollut esillä, on se, että välittömästi helpotettaisiin tilannetta pk-yritysalta, jotka käsittelevät digitaalisella sektorilla, jotka voisivat, mikä liittyy näiden liikevaihtoa koskevan arvonlisäveron, mikä olisi kynnys tälle vapautukselle, olisiko se lähellä jotakin sellaista, mitä jotkut minun jäsenryhmät, ryhmän jäsenet ovat ehdottaneet, joka olisi noin 100 000 euroa, siis tämä liikevaihto, ja miten nopeasti tällainen kynnys voitaisiin ottaa käyttöön? Kiitos. Nikola. Nikola. Grazie Presidente, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission varapuheenjohtaja. Itse olin iloinen, kun kuuntelin puheenvuoroanne. Yksi keskeisiä asioita on se, että meillä on kunnollista täytäntöönpanoa digitaalisen talouden alalla teollisuudessa. Euroopan pitää olla kilpailukykyinen maailmassa, mitä tulee uuteen teknologiaan, uuden teknologian soveltamiseen. Mutta yksi Euroopan piirteistä on se, että se on suuri teollinen tuottaja ja digitaalinen ala voi auttaa meitä uudistamaan strategisia aloja, kun ajatellaan työllisyyttä ja taloutta. Mielestäni, ja tähän ilmeisesti viittasitte alustuksessanne, komission pitäisi investoida tähän. Haluaisin teiltä nyt kuulla vähän täsmällisempiä tietoja, eli millaisia toimia aiotte toteuttaa, ei pelkästään, jotta voidaan edistää uusia digitaalisia yrityksiä, vaan toimia niin, että Euroopan teollisuus saisi uutta tuotantokapasiteettia, joka on innovatiivista ja myöskin yhteensopivaa uuden teknologian kanssa. Eli millä tavalla voitaisiin yhdistää nämä startup-yritykset perinteiseen teollisuuteen ja millä tavalla voidaan siirtyä kohti niin sanottua digitaalista tuotantoa. Ja onko komissiolla joku poliittinen strategia? Kysehän ei pelkästään siitä, että vähän varataan resursseja tähän, vaan eikö nyt meidän kannata panostaa tähän uuteen teollisuuteen vanhan rinnalla? Sen pitäisi olla strategia, johon investoidaan. No, täällä nyt on paljon nimiä puhelistalle, joten en nyt esitä muita kysymyksiä. Kiitos. Dan Dalton. Dan Dalton. Thank you, Chair, and thank you, Commissioner, as well. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Meillä Reedan puheenvuoron viitaten digitaalisen sisällön siirrettävyys ja maantieteellinen aluerajaus. Olemme kuulleet, että haluatte toimia tällä saralla ja se on hyvä asia, mutta entäs sisältö varsinaisesti? Miten voimme siirtyä kohti jonkinlaista siirrettävyyttä ilman, että syntyy paneurooppalaiset lisenssit. Eli toivoisin, että voisin kuulla vähän enemmän. Ymmärrän, että parin viikon kuluttua on paljon enemmän luvassa, mutta jos voisin nyt jo saada kuulla jotain, niin se olisi hyvä asia. Ja sitten vielä yksi seikka, joka on hankala käsiteltäväksi. Jos haluamme digitaaliset menestyksekkäät sisämarkkinat, niin mitä pitää tehdä bisnesmalleille – tällä hetkellä. Niitä pitää varmasti muuttaa, erityisesti kun ajatellaan Uber- ja Airbnbtä. Tai kyllä nämä ovat digitaalisesti menestyksekkäitä ja, ja hyvin menestyksekkäitä myös kuluttajien osalta. Kuitenkin näin rikotaan nykyliimetoimintamalleja. Näitä kohtaan hyökätään melko kovaa kouraisesti siksi, että meidän sääntömme on luotu muualle kuin nettimaailmaan. Minulla on kaksi kysymystä. Miten houkutellaan EU-hun digitaalisia yrittäjiä, jotta saadaan globaalia toimijoita? Kun aina kun keksitään joku menestyksekäs ajatus, niin silloin erittäin kova estetään tämä toiminta vanhanaikaisten säädösten kautta. Ja pitäisi saada tukea muilta komission jäseniltä, muilta saroilta, lainsäätäjiltä, myös jäsenvaltioista. Uskotteko todella, että komissiossa ja lainsäätäjien kesken jäsenvaltioissa ymmärretään se, että jos todella halutaan menestyksekkäät digitaaliset sisämarkkinat, on muutettava joita meidän säännöksistämme. Kiitos. Mr. Vice President. Kiitos puheenjohtaja, herra varapuheenjohtaja. Pidän arvossa sitä, että puhutte jatkuvasti siitä, miten mahdollisesti voidaan parantaa verkkomyyntiä, jotta voidaan vähentää välttää esteitä ennen kaikkea räjähtyyttävältä kaupankäynniltä, mutta tilanne kuitenkin on hiukan yhteydessä siihen, minkälainen ja ALV-strategioita on. Suunnitteletko te aloitetta muutokseksi nykyisiin ALV-järjestelmiin, jotka itse asiassa ovat este rajat kaupalle? Toinen asia liittyy nykyisiin digitaalisten johtajien asemiin eri maissa, koska teidän edeltäjänne jokaisessa maassa asettivat tällaisia digitaalisia johtajia, jotka voivat olla hyvin hyödyllisiä digitaalisten sisämarkkinoiden ajatusten levittämisessä. Aiotteko jollakin tavoin vetää nämä ihmiset mukaan ja jos niin miten? Sitten vielä Emma McClarkin. Uh, thank you, Chairman. Kiitoksia. Komission jäsen, me kaikki olemme kuulleet, koska mehän haluamme, että meillä on kunnolliset digitaaliset sisämarkkinat ja että se todellakin etenee, jotta saadaan kasvua ja työpaikkoja. Ja henkilökohtaisesti minä ja ryhmäni haluaisin, että tässä toimitaan näytön pohjalta. Eli meillä on kuulemisia, vaikutusten arviointeja ja tutkimuksia. Eli me ymmärrämme, että nämä aloitteet, joita tarkastellaan, pohjautuvat vahvalle näytölle eli tämä perusteeton maantieteellinen aluerajaus. Onko komission jäsenellä jotain näyttöä siitä, että tällä tavalla voidaan edistää kasvua näiden aloitteiden jälkeen? Ymmärrän kyllä, että nyt toimitaan maailmassa, jonka vauhdissa haluamme pysyä digitaalisissa asioissa, ja aikataulu sen suhteen, milloin lähdemme säätämään lakeja, tai milloin markkinat löytävät paikkansa, niin tätä on hyvin vaikea välillä arvioida. Ja pari esimerkkiä, esimerkiksi tämä sähköinen lainaus e-lending, tietojen louhinta. Eli nyt käyttäjät ja muut yrittävät löytää kestäviä malleja lisenssien pohjalta, jotta nämä tiedot ovat saatavilla. Jos me ehdotamme asetusta näin varhaisessa vaiheessa, niin eikö tässä ole se vaara, että me vähän typistämme näitä markkinoita tai annamme niiden vääristyä tietyllä tavalla, kun puutumme asiaan näin varhaisessa vaiheessa. Mutta peukut pystyy kyllä komissionissa yhdessä asiassa, mitä tulee siihen, että täytyy tukea luovaa teollisuutta ja täytyy myöskin sitten katsoa, miten oikeuksia rikotaan, millä tulee kunnollista täytäntöönpanoa ja meidän täytyy olla valppaina, kun sanotaan, että me sallimme vakaat puitteet täytäntöönpanolle, mitä tulee luovan alan oikeuksiin, niin samanaikaisesti meidän ei pidä heikentää niitä rajoittamalla näiden oikeuksien käyttämistä tai salli sitä, että niitä käytetään väärin. Eli arvo, jota ne saavat näistä rikkomusmenettelyistä, ei ole sitten viime kädessä vaivan arvoista. Ja silloin tämä järjestelmä ei toimi. Eli jos meillä on säännöt, niin toimijalla pitää olla oikeuksia, joista kannattaa pitää kiinni, jotta he pystyvät sitten jatkamaan luomista. Thank you once again. Kiitos taas kysymyksistä. Julia Reda kysyi tästä maarajauksesta. Olen täysin yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että se, että vain sallitaan sisällön siirrettävyys, ei ole ratkaisu. Meidän täytyy sallia ihmisten myös yli rajat päästä käsiksi sisältöön. Me kaikki tiedämme, että nykypäivän tilanne on tilanne, jossa kaikki häviävät. Minä haluaisin nauttia suurista teoksista, joita luovat, ovat, luovat, luovat tekijät ovat laatineet ja ovat maksamaan siitä. Mutta he eivät hyväksy minun rahani. Me haluamme olla tilanteen, jossa kaikki voittavat. Minä haluaisin nauttia, olen valmis maksamaan ja luovat toimijat saavat lisää rahaa voidakseen luoda lisää elokuvia, parempia elokuvia – Tämä olisi tilanne, jossa kaikki hyötyisivät, että tämä on minun tavoitteeni. Tänään noin 100 miljoonaa eurooppalaista haluaisi kotona istua ja saada rajat ylittäen pääsyn digitaaliseen sisältöön, elokuviin, kirjoihin ja muuhun muista EU-jäsenvaltioista. 271 miljoonaa matkaa, johon sisältyy ainakin yksi yöpyminen toisessa Euroopan maassa, on se, mitä Euroopan kansalaiset tekevät vuodessa. Monet näistä ihmisistä haluaisivat päästä laillisesti otettuun sisältöön kotimaastaan. Mutta sääntö on se, että he eivät voi tehdä näin. Jälleen kerran maarajaus. Minä en puhu vähemmistöistä, kun puhun siitä, että poistetaan maarajaus. Mutta en puhu tämän yritysmallin tuhoamisestakaan, joka perustuu alueellisuuteen. Minä tiedän, että Julia Reda ehdottaa yleiseurooppalaisia lupia, mutta monissa tapauksissa, kun elokuvien tuottajat esimerkiksi ovat pienemmistä maista, vain naapurimaissa ollaan valmiita ostamaan näitä lupia elokuvien näyttämiseksi, eikä kukaan halua ostaa jotain yleiseurooppalaista lupaa enkä yritä muuttaa tällaista vapautusikkunajärjestelmääkään. Minä tiedän, että on komissiossa ollut ihmisiä, ei tässä, mutta aiemmin, joka saat muuttaa tätä järjestelmää, mutta tällä digitaalisten markkinoiden järjestelmällä me emme aio muuttaa tätä järjestelmää. Ensin eh, elokuvat elokuuta ja sitten DVD ja sitten tilattavina ja sitten haluaisin pyytää sen jälkeen tällaista rajat ylittävää sisällön saatavuutta. Näyttäisi siltä, että monet ihmiset, jotka sanoissa ovat suojelemassa luovia toimijoita, he eivät maksa, kiitä huomiota niinkään todellisuuteen. Olen sanonut parlamentissa jo aiemmin, että löy, näin äh, artikkelin, joka koski Twitterin linkkejä, ja siinä sanottiin, että 29 prosenttia kanadalaisista katsoo elokuvia Netflixissä ja niin, että heillä on amerikkalaiset IP-osoitteet. Näyttää siltä, että valikoimaan laajempi Yhdysvalloissa kuin Kanadassa. En tiedä, onko tämä totta, mutta tämä oli artikkeli ja otsikon mukaan jopa yksi kolmasosaa kanadalaisista katsoo elokuvia Netflixin kautta käyttää amerikkalaisia osoitteita. Toinen artikkeli, josta, joka mainitsin, mainittiin, en muista sen nimeä, jo, nämä ovat jos tutustuu artikkeleihin jonkin linkin kautta vaikea muistaa, silloin on 20 miljoonaa ihmistä Kiinassa, jotka katsoo elokuvia ja käyttää ei. Because service provider said, no, no, no. Our customers... Virtuaalista yksityisverkkoa ja VPN, jonka mukaan he olisivat Yhdysvalloissa tai Yhdessä kuningaskunnassa eivätkä Kiinassa. Me tiedämme, miten helppoa on käyttää tällaista virtuaalista yksityisverkkoa ja päästä tutustumaan digitaalisiin sisältöihin. Todellisuudessa maanrajoitus ei ole teknisesti mikään ongelma, mutta olen täysin vakuuttunut siitä, että meidän ihmisemme haluaisivat olla rehellisiä. Jos he haluavat kuluttaa, he ovat valmiita maksamaan siitä mutta tänään me emme vain hyväksy heidän tahansa. Tiedän esimerkin, joka koskee Spotifyta ja australialaisia kokemuksia. Kun laillinen Spotifyn lataus lisääntyi, laittomat lisäykset vähenivät. On selkeä yhteys laillisten lataamisten ja laittomien lataamisten välillä. Me kaikki tiedämme, että piratismi on ilmaista, sitä ei tarvitse maksaa, mutta jos palvelun tarjoaja pystyy tarjoamaan palveluita, joissa on parempi laatu, suurempi nopeus, silloin ihmiset ovat valmiita maksamaan siitä. Ja jälleen kerran haluaisin todeta, minä haluaisin tukea luovaa työtä tekijöitä. Haluaisin antaa heille enemmän rahaa, reilun korvauksen. Se on minun tavoitteeni. Joten meidän täytyy siis käsitellä myös lain toimeenpanoa. Me tulemme keskittymään siihen periaatteeseen, jonka mukaan seurataan rahan kulkua. Jotkin yritykset rahoittavat tällaisia foorumeita, apseja, jotka mahdollistavat laittomien mahdollisuuksien käyttämisen sisäl- digitaalisiin sisältöihin pääsemiseksi. Haluamme käsitellä siis myös näitä heikkoja toimijoita tällä kentällä. Jälleen kerran tavoitteeni on luoda tilanne, jossa kaikki voittavat. Tavoitteeni on suojella teollisia tekijänoikeuksia, mutta haluan myöskin mahdollistaa sisällön saatavuuden yli rajojen niin, että ihmiset saavat sen sisällön, koska he todella ansaitsevat tämän mahdollisuuden. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että meidän täytyy tehdä uudestaan esitys, joka tehtiin vuosina 2004-2008, jossa kynnys oli aika korkealla tasolla ja minunkin ehdotukseni olisi 100 000 euroa ennen kaikkea yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa kynnys on jo nyt aika korkealla tasolla, 21 000 puntaa, yrittäjät valittavat, koska byrokratia on raskasta ja meidän on kyllä kuunneltava näitä ihmisiä. Joten komission ehdotus, kuten sanottu, tuli jäsenvaltioiden hylkäämäksi. Toiminta tällä kertaa jäsenvaltiot ottavat vakavammin komission ehdotuksen. About industry and... Teollisuus ja standardisointi. Haluaisin puhua jälleen kerran standardisoinnista ja yhteensopivuudesta. Välineet, jotka tulevat auttamaan teollisuuttamme digitalisoitumisessa. Esimerkiksi GSM oli todellakin Euroopan unionin kulta-aikaa, mutta nyt valitettavasti olemme jääneet jälkeen, kun puhumme 4Gstä. Joissakin maissa Euroopan unionissa se ei vielä ole todellisuutta. Pian saamme uuden standardin 5G. Ja minä toivon, että me pystymme jatkamaan standardisointiehdotuksien osalta, ehdotusten osalta nopeammin kuin 3G ja 4G aikana. Meidän täytyy puhua enemmän datasta, kun puhumme datan yhteistaloudesta, datan tiedon omistajuudesta. Tähän asti, kun me puhumme tiedosta olemme puhuneet pääasiassa tiedon suojelusta. Mutta meidän täytyisi puhua tiedosta todella arvokkaana luonnonvarana, hyödykkeenä. Nämä startup-yritykset, ne luovat valtaisasti työpaikkoja Euroopan unionissa. Ne ovat joustavimpia, joustavimpia ihmisiä, jotka toimivat nopeasti, reagoivat nopeasti erilaisiin mahdollisuuksiin. Ja meidän täytyy luoda ympäristö, joka on suosiollinen startup-yrityksille Euroopan unionissa. Kysyisin vielä kerran, miksi startup-yritykset eh, laajentaakseen toimintaansa joutuvat lähtemään pois Euroopan unionista ja siirtymään Yhdysvaltoihin. Miksi me, voi, miksi me pysty pitämään älykkäitä aivoja täällä Euroopan unionissa? Meidän täytyy saada aikaan startup-yrityksille ystävällinen yritysilmapiiri Euroopan unioniin. Ja olen varma siitä, että digitaalisen sisämarkkinoiden luominen erityisesti tukee startup-yrityksiä laajentamaan toimintaa Euroopan unionissa. Ja samalla se myös vahvistaa meidän omia pieniä ja suuria yrityksiämme, jotka hyötyvät enemmän digitaalista sisämarkkinoista. Kun me luomme digitaaliset sisämarkkinat Euroopan unioniin, kysymys ei ole protektionismista. Me luomme digitaaliset sisämarkkinat kaikille – omille ihmisillemme, omille yrityksillemme, mutta myös yrityksille kolmansista maista. Niinpä, mitä sitten tulee tähän siirrettävyyteen vielä kerran, minä en halua tuhota tai muuttaa periaatetta, joka liittyy alueellisuuteen, mutta en ole valmis ehdottomasti suojelemaan alueellista yksinomaisuutta, koska jos me jatkamme tällä tavalla, sisältöjen siirrettävyys tai digitaalisen rajat yli tapahtuva saatavuus on pötyä. Meidän on katsottava tätä rajat ylittävää saatavuutta ja digitaalisten sisältöjen siirrettävyyttä kansalaisten kannalta. Do I believe? Uh... Uskonko? Uskonko, että jäsenvaltiot ovat valmiita muuttamaan olemassa olevia säädöksiä? Kyllä vain. Ja on syytäkin saada muutoksia näihin säädöksiin, koska tiedätte paremmin kuin minä. Analyysit, joita Euroopan parlamentti on tehnyt, tämä kustannukset ovat 340 miljardia eurossa, euroa vuodessa tämän digitalisoitumisen puutteen vuoksi. En puhu rahasta, puhun perustavanlaatuisista oikeuksista. Se, että syrjitään jotakuta käyttäen marajoituksia, se merkitsee sitä, että kansalaiset 2000-luvulla Euroopan unionissa – Tämä ei ole hyväksyttävää. Uh, question about uh, the VAT system and... Uh, ALV-järjestelmä. Ja onko suunnitelmia muuttaa ALV-järjestelmää? Kaikissa verokysymyksissä niitä käsittelee komission jäsen Pierre Moscovici. Ja tehän tiedätte, että komission jäsenet kaikki harjoittavat yhteistyötä keskenään – mutta päätimme selvästi, että kun me puhumme esimerkiksi taidoista ja pätevyydestä, otamme tällaisen holistisen lähestymistavan, emmekä tee erottelua digitaalisten ja muiden taitojen välillä. Marian Tyson tulee esittelemään tällaisen taitostrategian. Me suunnittelemme jatkavamme yhteistyötä digitaalisten tahojen kanssa. Had meeting uh, with, with our digital champions also. Digitaalisten uh, mestareiden kanssa. Ja, ja kun käyn tapaamassa jäsenvaltio, matkalla jäsenvaltioissa, kaikki myöskin yhteistyö, sitä tehdään jäsenvaltioiden kanssa myöskin tässä Digital Champions, eli digitaaliset mestarit alueellamme. Sitten vaikutusarviot ja yle, julkiset kuulemiset. Istun täällä puheenjohtajan vieressä, joka suojelee kuluttajia ja haluaa parempaa säätelyä silloin minulla ei saa olla mitään epäilyksiäkään siitä, että olisi tarvetta noudattaa näitä periaatteita, joten en äh, edes kuvittele minkäänlaista äh, vaikutusarviointien tai julkisten kuulemisten kiertämistä. No niin. Sitten tietolouhinta. Näiltä osin tilanne on hiukan erinäköinen eri jäsenvaltioissa, esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa – Tutkijat, heillä on mahdollisuus käyttää innovatiivisia välineitä, jotka mahdollistavat eh, ison tiedon käsittelyn ja tietolouhinta on mahdollista joissakin jäsenvaltioissa tutkijoille, mutta joissakin jäsenvaltioissa valitettavasti näin ei ole. Ja meidän täytyy sallia, että meidänkin tutkijamme voivat käyttää isoa tietoa, koska, kuten kaikki tiedämme, on mahdollista löytää erilaisia korrelaatioita isosta tiedosta, on mahdollista löytää samanlaisia tiedon malleja ja on mahdollista saada todella hyötyä ja hyödyllisiä ratkaisuja tällaisesta tekstien ja tietojen louhinnasta näinä päivinä. Varmastikin on nyt käsitellyt tässä kaikki kysymykset. Neljä puhuja vielä. Styler, Pavanova, Schaldemose ja Tun. Minun täytyy lähteä, koska en pääse takaisin kotiin digitaalisesti, vaan minun täytyy lähteä fyysisesti. Mutta yksi pyyntö, nyt kun kuuntelin teitä. Joskus unohdetaan valtavat menestykset, joita on saatu aikaan viime aikoina Euroopassa. Kuusi maailman kymmenestä parhaasta digitaalisesta taloudesta on Euroopassa, kaksi EEAssa, Euroopan talousalueella, ja olemme juuri puhuneet tästäkin ajasta ennen EUta. On tällaisia unicorn-yrityksiä, jotka ovat miljardin arvoisia 39 Yhdysvalloissa 30 Euroopassa, eli meillä on ollut myöskin menestystä. Viime viikolla puhuttiin 62-vuotiaasta teknologisesta, teknologisen alan henkilöstä, joka keksi sirukoneen, eli jos se liittyy esimerkiksi kandoinnaisiin kännyköihin. Ja tämä on nyt myyty maailman toiseksi suurimmalle siruvalmistajalle, eli tämä leviää kaikkialle maailmaan. Ei, tämä koskee ainoastaan nuoria, vaan meillä on hienoja esimerkkejä, mitä tulee tähän crowd-rahoitukseen ja vertaisrahoitukseen. Me olemme näissä asioissa Yhdysvaltoja edellä. Eli ei kannata sanoa, että tällä lailla yrittäjyys ei kannata. No, että te näin sanot, mutta joskus ihmiset toteavat, että se ei toimi. Meidän täytyy olla parhaita. Meillä pitää olla menestystarinoita Euroopassa, Niitä pitää olla vielä entistä enemmän. Catherine. Thank you, uh, thank you Vicky. Kiitos, kiitos Vicky. Maailma, jossa elämme ja se, miten nopeita muutoksia on uskomatonta. Vicky on puhunut näistä tilastotiedoista, jos ajatellaan kännykkälukuja. Nyt on yhtä monta kännykkää kuin ihmistä, useammalla kännykkä kuin esimerkiksi vessa ja älypuhelimet on nopeiten vastaanotettua uutta teknologiaa. Ikinä näissä oloissa elämme nyt, joten se mitä teette digitaalisen sisämarkkinastrategian osalta on niin valtavan tärkeää. Halusin puhua tästä isosta datasta ja tiedon louhinnasta. Yhdistyneen kuningaskunnan esimerkiksi on mielenkiintoista nykypuitteissa tässä on onnistuttu. Eli miten voimme vaikuttaa muihin jäsenvaltioihin, jotta ne lähtisivät samalle tielle näissä olemassa olevissa puitteissa tekijänoikeuksista. Mikähän olisi realistinen odotus nyt uudistusten osalta? Pidin tuosta standardointi- ja yhteentoimivuuskysymyksestä, jonka otitte esiin jäsenvaltiot ja sähköinen hallinto. Nämä ovat tärkeitä, mutta tämä liittyy jälleen jäsenvaltioihin. Eli miten saisimme jäsenvaltiot paljon yhteistyö halukkaimmaksi kuin tällä hetkellä. Ja se, mitä sanoitte osaamisesta, oli niin hienoa kun puhuitte komission jäsen Tysonin esityksiä. Sukupuolten ja sukupolvien väliset kuilut ovat tässä suuria, niihin pitää puuttua. Professorit, tällä lailla seitsemän prosenttia ainoastaan on naispuolisia professoreita tällä lailla, joten on muutettava sitä, että naisillekin IT-alan urat tietotekniikan alalla voivat olla merkittäviä. Olisi todella tärkeää ajatella tätäkin seikkaa. Mutta ihan lopuksi me odotamme todella suurella mielenkiinnolla tätä tiedonantoa. 6. päivä toukokuuta näin meille on lupailtu, onkohan se vielä paikkansa pitävä aikamäärä. Meillä on valikunnassa hyvin voimakkaita naisia. Sitten Eeva. Niin. Kiitos Viki. Tänään tilanne on aika tasapainoinen, koska pari päivää sitten varapuheenjohtaja oli Sofiassa ja meillä oli e-hallinnon keskustelu. Täällä oli hallitusten edustajia, pääministeri ja muita ministereitä. Ja minä olin ainoa nainen silloin keskustelussa. Eli montako tällaista keskustelua meillä on myös Brysselissä. Mutta sisämarkkinavaliokunta on esimerkki hyvästä tasapainosta. Mutta kiitoksia varapuheenjohtaja, että olette täällä tänään. Kiitoksia, että tulitte myöskin Sofiaan. Te ette vain käy jäsenvaltiossa, vaan todellakin te lupasitte, että teette läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa ja ainakin kerran viikossa olette yhteydessä parlamenttiin ja on hyvä, että voimme keskustella näin kanssanne. Pari päivää sitten konferenssissa komissio, parlamentti ja kansalliset viranomaiset ja hallitukset totesivat, että jotta digitaalisessa markkinat saadaan päätökseen, tarvitaan myöskin tehokkaat ja yksinkertaiset sähköiset hallinnot. Eli tästä kaksi asiaa, joista on puhuttu lyhyesti, mutta tätä kysymystä ei vielä ole esitetty. Ensinnäkin sähköiset taidot, e-skills, jos haluamme, että kansalaiset ja yritykset todella pystyvät hyötymään sähköisistä julkisista palveluista, kuten terveydenhoidosta ja hallinnosta yleensä, niin meidän täytyy edistää digitaalisia taitoja. Ja informaatioteknologiset taidot mielestäni, niin niihin pitäisi kiinnittää huomiota jo koulussa. Ja DSM voi tätä työtä jatkaa Kyse ei ole vain palveluista, mutta digitaalisessa taloudessa tarvitaan hyvin päteviä työntekijöitä. Eli kysyisin, tämä uusi strategia, joka nyt on tulossa 6. toukokuuta, onko siellä mukana välineitä, jotta voidaan tukea sähköisiä taitoja pienestä pitäen? Ja sitten, kun puhutaan tehokkaista julkisista palveluista verkossa, ja nämä ovat tärkeitä, jotta voidaan luoda enemmän luottamusta näihin sähköisiin palveluihin. Jos on enemmän näitä sähköisiä palveluita, niin siitä lähtee pois lisäarvo, jos kansalaiset eivät luota näihin sähköisiin palveluihin, eivätkä siksi käytä niitä. Ja sama koskee sitten sähköistä kaupankäyntiä. Voidaanko siihen luottaa? Eli onko tässä uudessa digitaalisessa strategiassa ehdotuksia sen suhteen, miten voidaan lisätä hallitusten yritys, yritysten ja kansalaisten luottamusta näihin palveluihin, koska tällaisia kysymyksiä kuulen kuluttajilta päivittäin. Kristal Schaldemose. Schaldemose. Much I will speak in Danish. Kiitos Puhun tänään tanskaa. Um, commissioner, thank you for, uh, for coming here and, uh, and Kiitos komission jäsen, että tulitte tänne. Todella odotan mielenkiinnolla konkreettisia ehdotuksia, kun nyt on puhuttu niin paljon digitaalisista sisämarkkinoista. Ai, puhuinkin englantia. Unohdin. Now I will speak in Danish. Nyt aion puhua tanskaa. Komission jäsen Kiitos oikein paljon tästä alustuksesta. Todella odotan mielenkiinnolla sitä, että esittelette varsinaiset ehdotuksenne, koska se, mitä meiltä nyt puuttuu, on se, että vaikka olemme samaa mieltä siitä, mitä arvoa digitaalisilla sisämarkkinoilla meille on, niin kun puhutaan yksityiskohdista, niin silloin ongelmat putkahtavat esiin. Mutta ennen kysymykseni haluaisin vielä sanoa, että haluaisin sanoa, että maarajauksesta olen samaa mieltä, siirrettävyydestä myös. Tietenkin näihin kysymyksiin on puututtava, mutta kysymykseni on seuraavanlainen. Oletteko pohtinut sitä, mitä saattaisi tapahtua kulttuuriselle monimuotoisuudelle kielellisesti esimerkiksi monimuotoisuutta on paljon. Jos otetaan esimerkki Netflixistä, joka on esitetty monet kerrat, niin ihan mukava, että voidaan käyttää VPN-yhteyttä ja saada amerikkalaisen Netflixin eikä oman maan versiota. Mutta tarkoittaakohan tämä kuitenkin sitä, että kulttuurisia lingvistisiä haasteita tulee kyllä nuorille sopii ihan hyvin englanninkielinen sisältö, mutta ikääntyneempi väestö ainakin Tanskassa tarvitsee tanskankielisen tekstityksen. Maanrajauksesta varmasti pitäisi päästä eroon, mutta pitäisi ehkä pohtia myöskin kulttuurisia vaikutuksia. Mitä tehtäisiin, jotta voitaisiin ylläpitää samalla kielellistä monimuotoisuutta ja kulttuurista myös? And last but not... Kiitos. Ja sitten vielä Rosa viimeisenä, ole hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja puheenjohtaja, olen täysin yhtä mieltä kaikkien kollegojen kanssa siitä, että on tällä se, että tärkeää, että pidätte sananne ja, ja kun sanotte, että Eurooppa herättää lähestä yhteistyötä meidän kanssa, me olemme tälläkin iloisia siitä, että tulette säännöllisesti tänne parlamenttiin, etenkin meidän valiokuntaamme. Halusin tarttua erinäisiin kysymyksiin, jotka liittyvät tähän tulevaan digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan, jota me nyt innolla odotamme. Te sanoitte, että ehdotus harmonisoinneista EUn säännöistä, jotka liittyvät äh, digitaali- verkkokauppaan digitaalisista, digitaalisista sisällöistä, mutta haluaisin tietää, minkälaisia oikeudellisia välineitä te suositte. Suunnitteletteko asetusta vai direktiiviä? Te mainitsitte usean otteeseen myös äh, sen, että on mahdollisuuksia. And mm, businesses. Uh, Tarvitsemme siis näkemyksiä yrityksiltä. Aloitteko esittää laillista julisia toimia, joilla voidaan saada aikaan se, että on kestävän hintaan toimituksia, jotka tapahtuvat yli rajojen, eh, koska me tiedämme, että kansalliset postilaitokset, ja nyt puhun tästä hajautuneisuudesta 28 eri postiin, joilla on hallitseva asema meidän maissamme. Ne kaikki toimivat omien rajojensa sisällä, eivätkä aina ole kaikkein innovatiivisimpia yrityksiä tai avoimimpia innovaatioille taloudellisesti, eivätkä ole aina kaikkein tehokkaimpiakaan yrityksiä. Mutta tarkasteletteko te sitä, että kehitettäisiin innovatiivisempia ratkaisuja, koska jos ajattelemme e-kauppaa ja toimituksia e-kaupan asiakkaille. E-kaupan asiakkaat eivät aina tarvitse toimitusta kotiin monena, monen kertaa viikossa tiettyyn kellonaikaan on tehokkaampia ja halvempia toimitustapoja, jotka ovat paljon innovatiivisempia. Esimerkiksi tällaiset paketti, lokerot, joita on vaikkapa huoltoasemilla tai vastaavaa. Oletteko te tutkimassa sitä, mitä ovat suurimmat esteet uusille innovatiivisille toimijoille näille markkinoille, jotka tarjoavat uuden tyyppisiä ratkaisuja? Meillä on, me olemme nähneet erinomaisen e kaupan osalta esityksen, anteeksi kuulin näitä erityisen siitä, miten voi olla tällaista on verkossa tapahtuvaa kiistojatkaisuolista koskevaa foorumia, ja olen erittäin olen siitä, että ensi vuoden alussa tämä tulee toimimaan, ja tämä varmastikin tulee samaan aikaan innovaatioita markkinoilla samaan tahtiin. Haluaisin myös mainita jotakin, mikä liittyy tähän If we do not take lead. jakamisen talouteen. Siis jos me tarvitsemme nyt tässä sitä, että EU olisi johtava, Silloin pelkä, mahdollista, että jäsenvaltiot hajauttavat, pirstavat oikeudellisen ympäristön luomalla ympäristön, jossa on hyvin erilaiset kansalliset lainsäädännöt. Tässä tämä on hyvin arvoinen tilanne tänään, että yhtiöt kääntyvät meidän EUn toimielinten puoleen, jotta me säätelisimme. Tätä ei tapahdu juuri koskaan. Kysyisin, suunnitteleeko komissio toimia tässä asiassa jonkinlaista strategiaa 6. toukokuuta? Ja haluan vielä kerran kiittää siitä, että tulitte viime viikolla työryhmäämme. Saitte kuulla huolenaiheet, joita on sidosryhmillä. Tämä jo mainittiin aiemmin, että meidän hyvin innovatiiviset yrityksemme – ja henkilömme usein muuttavat Yhdysvaltoihin, koska on helpompi saavuttaa toiminnan laajuutta siellä. Tarvitsemme konkreettisen vastauksen heille. Te puhutte usein tästä pirstaloitumisesta, mutta se on asia, johon meidän pitäisi kovasti keskittyä. Olen yhtä mieltä tällaista holistisesta lähestymistavasta. Se, se kuulostaa hyvin muodikkaalta sanalta tällä hetkellä, mutta holistinen lähestymistapa, jossa tarvitaan tämän digitaalisen sisämarkkinastrategian, tuli sisältää myöskin eh, televiestinnän sisämarkkinat, koska verkkovierailut eh, ja dataverkkovierailut ovat osa tätä televiestintää, jota tapahtuu sisämarkkinoilla, ja teidän strategianne tulisi minun mielestäni myöskin sisällyttää nämä kysymykset. Ja lopuksi tämän halusin sanoa työryhmän puheenjohtajana, työryhmä käsittelee digitaalisia sisämarkkinoita. Minä toivon, että jotka aktiivisesti osallistuvat meidän kokouksiimme. Tätä haluaisin järjestää erityisen keskustelun teidän yksiköiden kanssa, koska jäsenet ovat olleet erittäin kiinnostuneet tästä asiasta sen jälkeen, kun tämä strategia on tullut hyväksytyksi komission kollegiossa. Olisin iloinen, jos voisitte ehdottaa meille sopivia johtajia teidän pääosastoltanne keskustelemaan meidän kanssamme asiasta lukuluvulta siis niitä johtajia, jotka ovat vastuussa pääosista strategiaa. Silloin voisimme harjoittaa ajatusten vaihtoa. Aiomme nimittäin järjestää seuraavan kokouksen joskus 12 tai 13 toukokuuta. Näin, miten sitoutunut te olette tähän, miten intensiivisesti teidän yksikkönne työskentelevät asian parissa. Ja olen varma, että jos jatkamme läheistä yhteistyötä tulee olemaan paljon työtä, mutta se on myös sen arvoista. Ja siis jos me harjoitamme läheistä yhteistyötä, voimme vaikuttaa digitaalisiin sisämarkkinoihin seuraavien viiden vuoden aikana. Mitä me siis todella tarvitsemme, on läheinen yhteistyö, ei pelkästään teidän kanssanne henkilökohtaisesti, vaan myös teidän yksikköjen kanssa. Ja yhdessä me voimme painostaa neuvostoa niin, että jäsenvaltiot eivät estä edistystä Euroopan unionissa. Thank you, Ruth. Over to Commissioner Hansen. Kiitos, komission jäsen. Uh, thank you very much. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Aluksi nämä sähköiset hankinnat. Ja kysymys sitten yhteen toimivuudesta. Kuten tiedämme, sähköiset hankinnat esimerkiksi, se on konkreettinen esimerkki. Se on hyvin kehittynyt esimerkiksi Portugalissa. Ja me tiedämme, että ennusteiden mukaan, milloin sitten voidaan panna täytäntöön sähköisiä hankintoja kaikkialla EU-ssa, niin voidaan säästää noin 50 miljardia euroa vuodessa – se on valtava summa. EU ja Euroopan kansalaiset hyötyvät tästä yleisesti, mutta jotkut tietyt yritykset häviävät. Ne häviävät, koska niiden markkinat eivät enää ole niin suojeltuja. Mutta kuten tiedämme, EU:ssa on sisämarkkinat – Meillä ei ole rajoja, emmekä harjoita protektionismia. Eli haluaisin edistää sähköisiä hankintoja ja haluaisin panna täytäntöön muitakin innovatiivisia välineitä kaikkialla Euroopan unionissa. Sitten naiset informaatioteknologian alalla. No tämä on todella ongelma. Ainoastaan 20 prosenttia näistä työpaikoista informaatioviestintäteknologian alalla on naisilla. Miksi on näin? Meillä on tietysti erilaisia perinteitä ja niin edelleen, mutta millaisista perinteistä puhutaan, kun puhutaan digitaalisista kysymyksistä, tieto- ja viestintäteknologiasta? Ei nyt voida puhua eri perinteistä tai sukupolvista. Meidän täytyy tehdä työtä näiden asioiden parissa hyvin vakavasti ja uskon, että naiset voivat tällä alalla olla vielä tehokkaampia kuin miehet. Luottamus. Niin 6. toukokuuta. Niin. Kuten monta kertaa on todettu jo ennen tätä kokousta, niin me ehdotamme digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa 6. toukokuuta. Ja sitten taidot. Totesin jo, että komission sen täisen valmistelee kokonaisvaltaisen taitostrategian, mutta olen samaa mieltä. Meidän täytyy kouluissa opettaa koodausta jo pienestä pitäen. Se on tarpeellista, koska taitojen puuttuminen tällä alalla on huomattava ongelma. Ja tämä alahan luo valtavasti uusia työpaikkoja esimerkiksi sovellusalalla. Tällä hetkellä 1,8 miljoonaa työpaikkaa on, mutta vuonna 2018 annosteiden mukaan niitä on jo 4,8 miljoonaa. Siis pelkästään sovellusalalla. Ja sitten 3 miljoonaa työpaikkaa seuraavan kolmen vuoden aikana. Ja tämä ongelma täytyy ratkaista. Se ei onnistu yhdessä yössä, mutta näitä asioita täytyy käsitellä. Sitten kulttuurin monimuotoisuus. Minä pidän tanskalaisista elokuvista oikeasti. Ja näin niitä Viron yleisradiotelevisiossa. Ne ovat hyvin suosittuja maassani. Teillä on paljon enemmän todella hyviä elokuvia Tanskassa mutta ne, jotka päättävät millaisia elokuvia ostamme, niin päättävät olla ostamatta lisää elokuvia. Eli on ratkaisu ihmisille kuten minä. Kuten jo sanoin, meillähän on räättylyttävä pääsy digitaaliseen sisältöön ja olen valmis maksamaan koska haluaisin nauttia näistä tanskalaisista elokuvista, ja tämähän on kulttuurista monimuotoisuutta. Ja kun ihmisillä on pääsy tällaisiin mestariteoksiin, hiljattain tapasin entisen saksalaisen elokuva-arkiston pääjohtajan. Ja hän sanoi, että on satoja todella hyviä elokuvia, jotka on jo digitalisoitu. Mutta jakelijat eivät ole pätkääkään kiinnostuneita ostamaan lisenssejä, jotta näitä elokuvia voitaisiin näyttää vaikka täällä Belgiassa. Koska ei ole mitään taloudellista syytä tehdä niin. Ehkä maailmasta löytyy, en nyt tiedä montako 100 000 miljoonaa, 10 miljoonaa ihmistä, mutta he eivät elä yhdessä maassa, nämä 10 miljoonaa ihmistä, jotka haluaisivat katsoa näitä elokuvia. Eli mikä on ratkaisu? Meidän pitäisi sallia rajat ylittävä pääsy näihin sisältöihin ja hyväksyä heidän rahansa. Tämä on minun ehdotukseni. Tällä tavalla haluaisin vain tukea parempia elokuvia ja kulttuurista monimuotoisuutta EU-ssa. Mielestäni globaalit toimijat voivat toimia 28 eri markkina-alueella, mutta omat tuottajamme ovat pulassa. He eivät pysty myymään tuotantoaan, he eivät pysty toimimaan näiden erilaisten sääntöjen puitteissa, ja tässä on ongelma. Ja tämä on todellinen este, kun puhutaan kulttuurin monimuotoisuuden suojelusta EU:ssa. Sitten Tuun kysyi välineistä mutta ikävä kyllä en nyt vielä pysty ehdottamaan mitään konkreettisia välineitä. Strategiassa korostetaan suurimpia ongelmia ja työstämme sitten niitä alueita. Haluaisin myöskin ehdottaa lainsäädännöllisiä toimia ja muita kuin lainsäädännöllisiä toimia – seuraavan kahden vuoden ajaksi. Ja sen jälkeen sitten voidaan miettiä, millaisia välineitä käytetään. Ja tietysti kaikki nämä ratkaisut pohjautuvat vaikutusten arvioihin, ne ovat tuloksia julkisista kuulemisista ja niin edelleen. Eli nyt on vielä liian varhaista sanoa, millaisia konkreettisia välineitä tulemme käyttämään me avaamme uudelleen direktiivin, ehdotamme uutta direktiiviä tai jotain tällaista. Niin ikävä kyllä minulla ei näitä välineitä vielä ole käsissäni. Sitten pakettitoimitukset. Niin ihan oikein totesitte, että yrittäjiemme mukaan pakettitoimitusten korkeat kustannukset ovat suuri este, kun ajatellaan sähköistä kaupankäyntiä EU:ssa. Kuten tiedämme, pakettien toimitushinnat on pohjauduttava kustannuksille, mutta on hyvin vaikea ymmärtää, mikä suhde on näiden hintojen ja kustannusten välillä. valtaosa paketin kuljetushinnoista liittyy viimeiseen mailiin, koska sehän on se kaikkein kallein osa kuljetusta. Mutta jos katsotaan vaikka Puolaa, toimitus Belgiasta Puolaan, puhun nyt kahden kilon paketista, maksaa 26 euroa. Mutta Puolastaan Belgiaan 14,3 euroa tai jotain sitä luokkaa. Puolan työvoimakustannukset ovat paljon alhaisemmat kuin Belgiassa. Mutta kun ajatellaan näitä hintoja maassa, jossa työ maksaa vähemmän ja sitten toisessa maassa enemmän. Kysymys on nyt siitä, miksi on näin. Nyt Tanska ja Ruotsi. On vaikea ymmärtää, miksi kuljetus yhdestä maasta toiseen maksaa 27 euroa. Ja sitten toisinpäin sama paketti 42 euroa. Puhun tästä nyt Malmon ja Kopenhaminan, Kööpenhaminan välisistä kuljetuksista. Ne ovat hyvin lähellä toisiaan. Ja sitten Henkilökohtaisesti olen aika tyytyväinen pakettikuljetukseen, kun muutin asuntooni ja tilasin kaksi kertaa kolme metrisen maton Saksasta ja maksoin kuljetuksesta kahdeksan euroa. Siis kaksi kertaa kolme metriä. Siis sehän on jotain ihan muuta kuin kahden kilogramman paketti Kööpenhaminasta Malmöön. Eli haluaisimme enemmän avoimuutta. En nyt halua alkaa säädellä hintoja, mutta haluaisin tietää, mihin nämä hinnat perustuvat. Sitten yleispalveluiden velvoitedirektiivi. No, parlamentissahan ollaan valmiita uudelleen avaamaan tämä direktiivi, mutta olen samaa mieltä, on tarvetta toimia näin, koska kuten kaikki tiedämme, kirjeiden määrä vähenee hyvin nopeasti, 15-20 prosenttia vuodessa. Mutta viime viikolla tapasimme juuri kansallisten postipalveluiden edustajia. Ja he olivat aika optimistisia ja sanoivat, että nämä paketit kompensoivat tätä kirjelähetysten vähenemistä. Ja paketin kuljetuspalvelut ovat jo toimineet hyvin Eli sitten on valitettu avoimuuden puutteesta. Ja nyt valtaosassa jäsenvaltioita on jo tällainen jäljitysjärjestelmä, ja se mahdollistaa myöskin sen, että voi nähdä, missä paketti kulkee jos ne ovat menneet vähän väärään osoitteeseen. Ja tästä olen kiitollinen. En nyt syytä postipalveluita. Haluaisin sanoa, että ongelmista huolimatta ne tekevät hyvää työtä. Sitten jakotalous ja asetukset. Niin Kajakalas myöskin esitti tämän kysymyksen. Ja joskus paras sääntely on se, että ei ole mitään sääntelyä. Eli jos ei tarvitse säädellä, niin sitten me emme puutu tilanteeseen. Mutta jos katsomme, että on jotain yleisempiä ongelmia, niin sitten meidän on toimittava. Eli meidän täytyy pitää internet avoimena innovaatioille. Ylisääntelyllä voidaan helposti tukahduttaa innovaatio, ja meidän täytyy olla hyvin varovaisia, jos lähdemme säätelemään. Pitää olla todellisia tarpeita tehdä niin. Ja sitten verkkovierailu. No kaikki täällä varmaan tietävät minun näkemykseni verkkovierailumaksuista ja vielä toistaisin, että kaikkien on pidettävä kiinni lupauksistaan. Edellisissä parlamentin vaaleissa kaikki poliittiset puolueet lupasivat, että näistä verkkovierailumaksuista luovutaan. Ja nyt meidän täytyy täyttää lupauksemme kansalaisillemme. Ja Latvian ehdotus oli hyvä siinä mielessä, että pystymme käynnistämään kolmikantaneuvottelut parlamentin, komission ja jäsenvaltioiden välillä. Mutta mitä tulee näiden maksujen poistamiseen, niin tulos on aika kaukana tyydyttävästä. 5 plus 5 plus 5 ei ole hyväksyttävissä. Me lupasimme äänestäjille, että verkkovierailumaksuista luovutaan ja meidän täytyy niin toimia. Kiitos. Kiitoksia komission jäsenet, että tulitte valiokuntaan nyt iltapäivällä. Kiitos. So, and I'm ready to be... Ja voin tulla tänne uudelleen, jos kutsutte minut. Meeting you quite soon, Commissioner. Kutsumme teidät varmaan aika pian, komission jäsen. No, it's making next Friday, but... No ei nyt ehkä ensi perjantaina, mutta kiitoksia, että olitte paikalla. Ja sitten siirrymme esityslistalla eteenpäin. Talousarvio. Esittelijä on paikalla, mikä on loistavaa. Tiedän, että meillä on nyt keskustelua ja puheenvuoron. Siis onko Fern A. Fernandeskin on täällä hyvä. IMKon edustaja ja Fernandes ovat kumpikin paikalla. Kumpi haluaa aloittaa? Fernandes ehkä? Niin. Olkaa hyvä. Merci madame la présidente. Je serai... Kiitoksia. Ihan lyhyesti Euroopan parlamentin talousarvion suuntaviivoista tehtiin jo päätös. Ne hyväksyttiin täysistunnossa. En nyt ole asiantuntija teidän valiokuntanne asioissa, mutta tulin nyt vain tänne kuuntelemaan ja katsomaan, mitkä ovat teidän painopistealueenne, jotka tulee ottaa mukaan talousarvioon 2016. Painopistealueet, nämä kolme asiaa työllisyys, yrittäjyys ja yritykset. Eli meillä pitää nyt olla erityinen lähestymistapa hankkeisiin, jotka myötävaikuttavat näiden tavoitteemme saavuttamiseen, kuten COSME, Erasmus+, Plus Horisontti 2020 työllisyysaloite nuorten osalta. Nämä ovat nyt painopistealueita, joita me tuemme. Meillä on solidaarisuutta, meillä on kohesiorahasto ja sitten ulkoinen solidaarisuus. Eikä voida unohtaa sitä, mitä tapahtuu Euroopan ulkopuolella ja millainen rooli meillä pitää olla – Ulkoinen solidaarisuus, sehän on otsake neljä, humanitaarinen apu esimerkiksi. Ja sitten turvallisuus, joka liittyy näihin kahteen painopistealueeseen. Tässä puhutaan periaatteista, eli maksuongelmat, joita nyt on ollut, ne päättyvät sitten vuonna 2015, ja erityisesti neuvosto noudattaa sitten lupauksiaan. Sitten tämän valiokunnan osalta aikataulu 27. toukokuuta komissio esittelee talousarvioluonnoksensa. Ja yksi asia on nyt tärkeä erityisesti tälle valiokunnalle, eli nämä valmistelevat toimet ja pilottihankkeet. 4. kesäkuuta on sitten määräaika uusien pilottihankkeiden esittelylle ja valmisteleville toimille. 17. kesäkuuta sitten hyväksytään mietintöluonnos ja sitten tarkistusten määräaika on myöhemmin ja sitten syyskuun puolivälissä hyväksytään sitten tämä luonnos ja, ja sitten syyskuun lopulla äänestetään budjettivaliokunnallassa ja lokakuun lopussa sitten täysistunnossa. Ja sitten on sovittelu 29. lokakuuta ja 18. marraskuuta. Niin pilottihankkeista. Nyt on kolme hanketta. Yksi valmisteleva toimija, kaksi pilottihanketta – Meillä on uusi pilottihanke, jota nyt ollaan panemassa täytäntöön tänä vuonna. Ja sitten ohjelmista. Meillä on tulliohjelma. Ja tänä vuonna sen budjetti on lisätty viime vuoteen verrattuna. Ja sitten ohjelmointi, mitä tulee monivuotiseen rahoituskehykseen noin 12 osalta, niin sielläkin on nousua mutta monivuotisen rahoituskehyksen uudistaminen on edessä, koska komission talousarvioesitys esitellään 27. toukokuuta. Kuluttajaohjelmat otsakkeessa kolme. Sitäkin on nostettu tänä vuonna verrattuna viime vuoteen 2,6 miljoonaa euroa lisää. Ja 2016 myöskin annetaan lisäresursseja ohjelmointiin monivuotisessa rahoituskehyksessä. Halusin toimittaa teille nämä tiedot siis ja nyt haluan kuulla sitten teidän painopistealueestanne. Jos tekisimme kaiken, mitä valiokunnat haluavat, niin me tarvitsisimme budjettia, joka on suurempi, mutta se on kuitenkin rajoitettu noin yhteen prosenttiin bruttokansantulosta. Eli meillä on sitten näitä rajoja, joita rajoittavat myöskin monivuotiset rahoituskehykset. Eli tässä nämä tiedot, jotka halusin teille kertoa. Ja nyt haluaisin sitten, jotta saamme aikaan hyvän talousarvion, mitkä ovat teidän huolenaiheenne. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. On hienoa, että olette täällä kertomassa. Siis työllisyys, yrittäjyys ja pk-yritykset ne ovat tärkeitä. Pilottihanke viime vuonna keskittyi juuri pk-yrityksiin ja se on erittäin merkittävä. Mutta sitten esittelijämme, ole hyvä. Thank you, Madam Chair. Thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Fernandes. haluaisin puhua Unkaria. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Fernandesia siitä, että hän tuli tänne esittelemään meille tärkeimmät näkökannat, josta osan jo tunnemmekin, sillä hän on aiemminkin puhunut asiasta ja tästä on jo äänestetty ja myös siitä, mitkä ovat yleiset suuntaviivat tässä mietinnössä, millainen olisi rakenne, joten sallinette, että ensinnäkin haluaisin puhua tästä rakenteesta ja sitten sen jälkeen sanoisin, että IMKON jäsenenä minä kaipaan yhtä osaa tästä rakenteesta, nimittäin sisämarkkinoita. Voi nähdä, että kaikki keskittyy nyt investointisuunnitelmaan ja jokaisessa valiokunnassa investointisuunnitelma on nyt pääsuunta mutta meidän ei kuitenkaan pidä unohtaa niin tärkeitä aiheita, sellaisia tärkeitä aiheita, jotka vakaasti varmistavat sen, että EU:ssa tapahtuu taloudellista kasvua, että tämä olisi varmaa. Ja kuten täällä mainittiin, kulutus, kuluttajapolitiikkaan keskittäen tätä voidaan tehdä, joten tämä on osa näitä sisämarkkinoita. Joten tämä osa, tämä näkökanta, se on hyvin tärkeä meille se on tärkeää meille kaikille, jotka ovat täällä, etenkin kun eh, koko sisämarkkinat ovat eh, erittäin tärkeät ja ne ovat ensisijaiset poliittisesti meille, ei pelkästään minulle vaan meille täällä kaikille. Ja siksi on tärkeää, että ne myöskin talouden kasvun kannalta ne säilyvät merkittävänä. Sen vuoksi on oltava asianmukaisella niin kuin budjetti käytettävissä, jotta saadaan aikaan voimakas integroitu, voimakkaat integroidut sisämarkkinat. Ja sitten palatakseni näihin prioriteetteihin, joista te puhuitte. Yksi tärkeä prioriteetti luonnollisesti on kuluttajapolitiikka, joka on yksi Euroopan unionin prioriteeteistakin. Ja olemme sitä mieltä, että sillä täytyy olla käytössään asianmukaiset varat. Olemme iloisia siitä, että nämä varat ovat kasvamassa seuraavassa budjetissa. Olen vakuuttunut siitä, että tällaista budjettia tarvitaan, sellaista, joka varmistaa sen, että kuluttajien luottamus kasvaa ja että kuluttajien varmuus myöskin paranee. Sitten seuraavana prioriteettina haluaisin mainita, että on tärkeää, että on olemassa riittävät äh, äh, resurssit käytettävissä myöskin älykästä ja kestävää kehitystä varten ja, ja myöskin varoja käytettävissä työllisyyden tukemiseksi. Tärkeää olisi myöskin prioriteettina se, jos saataisiin tuliliiton toimintaan ja petosten torjuntaan asianmukaiset äh, tuet petoksen torjunnan otin esille erikseen siksi, että te mainitsitte tullipolitiikan eh, ja se on myös alue, jota tämä koskettaa. Haluaisin ottaa erityisesti esille yhden alueen, joka on alue, johon palataan vuosittain. Ja tässä mielessäkin eh, tänä vuonnakin siihen liittyy eh, rahoitustarpeita, nimittäin sisämarkkina foorumin tapahtumat. Haluaisin puhua sellaisesta foorumista, joka myös on meille prioriteetti ja jokaiselle kuluttajalle Euroopan unionissa, nimittäin verkossa tapahtuva kiistojen ratkaisufoorumi. Siitä oli puhetta aamupäivän valiokuntakokouksessa ODRstä. Tämä on monikielinen väline, joka antaa mahdollisuuden sille, että kiistat voidaan menestyksekkäästi ratkaista ja ylipäätäänkin sisämarkkinoilla tapahtuvat ongelmat, jotka liittyvät palveluiden ja tuotteiden hankkimiseen, että näiden ongelmien ratkaisemiseen olisi olemassa puitteet. Tämä tulee sitten suunnitelmaan? Tulen, olemme lähettäneet sen käännettäväksikin jo noudattaen määräaikaa. Ja tästä tullaan keskustelemaan täällä valikunnassa toukokuun alussa. Ja siellä sitten luonnollisesti tapahtuu se, miten yksityiskohtaisemmin tullaan käsittelemään näitä prioriteetteja. Kiitos. Thank you to our... Uh, Kiitoksia esittelijälle. Sitten varjoesittelijöitä, koordinaattoreita. Dana, onko vielä? Dan, ole hyvä. Thank you, Chair. Um, just... Kiitos puheenjohtaja. Meidän kannaltamme ihan lyhyesti. Meidän periaatteemme budjetissa on oikeastaan aina sama ja meidän kannaltamme me emme lähde tukemaan menojen korotuksia tai uusia pilottihankkeita, jos ei selkeästi voida osoittaa niiden tarvetta ensinnäkin ja toiseksi niin, että löydetään vastaavia säästöjä muualta budjetista. Me emme halua, että veronmaksajien rahoja ihan penkän kuluttamisen takia käytetään, mutta katsotaan pilottihankkeita, jos todella on tarvetta, voimme tukea niitä, mutta haluamme samantyyppisiä leikkauksia tehdä toisaalta budjetista. Kiitos. Dan, the, the budget is the year. Niin, jos tätä budjettia käytetään, niin se, se menetetään. Ei tässä pyydetä uutta rahaa, vaan ne rahat on jo mutta jos ei näitä varoja käytä, niin ne menetetään. Minäkään en ymmärtänyt tätä vasta kuin viime vuonna. Eli tämä on rahasumma, joka on käytettävissä, ja jos sitä ei käytä, niin se jaetaan muille valiokunnille. Niin voit käyttää vielä puheenvuoron. Kyllä ymmärrän tuon, mutta jos kaikki muutkaan valiokunnat eivät sitä halua varoja ei lopulta käytetä. Lopulta sitä, varo, sitä rahaa ei käytetä. The money will go and you will end up No sitten tällä rahalla ei voida tehdä innovatiivisia asioita, joita sillä on tarkoitus tehdä. Eli ymmärrän kyllä näkökulmasi, jos et halua mitään pilottihankkeita, niin okei, mutta tässä valiokunnassa olisimme kyllä väärillä raiteilla, jos emme suhtautuisi vakavasti tällaisen asiaan, joka on todella kaikkien etu. Niin. No niin. Sitten sieltä joku. Good chef. I just want to Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain kiitellä edustaja Fernandesin ehdotuksista. Voin vain painottaa sitä meitä esittelijämme, jos sanoi mielestäni meidän olisi valiokunnassa hyvä ymmärtää, että budjettivaliokunnassa esittelijä tukee työllisyyttä, yrityksiä, yrittäjyyttä – näitä kolme asiaa. En muista, koska yleisesittelijä budjetin osalta olisi ollut niin pitkälti samoilla linjoilla meidän kanssamme, joten tämä on iloinen asia. Haluaisin myöskin painottaa pilottihankkeiden ja valmistelijien toimi, valmistelevien toimien merkitystä. Kuten sanoitte juuri, on ajateltava tämän vuoden budjettia kuluttaa PK-yrityksiä kuluttajan oikeuksista ja digitaaliasioista. Jos ajatellaan pilottihankkeita ja valmistelevia toimia, niin ei puhuta valtavista rahamääristä, mutta puhutaan siitä, että myönnetään pieni budjetti johonkin, jonka kautta saadaan hyvä aikaiseksi. Kuten edustaja Fernandes on sanonut, meillä on kesäkuun neljänteen päivään asti aikaa tehdä ehdotuksia vuodelle 2016 – tässä yhteydessä. Mutta nyt jo haluaisin sanoa, että me emme saa unohtaa ehdotusten tekemistä juuri kuluttajille tärkeillä saroilla. Kuluttajasuoja, kuluttajien oikeudet, näitä asioita olisi painotettava. Minusta näiden asioiden pitäisi olla selkeästi prioriteetti myös vuonna 2016. Kiitos. That contribution. Kiitoksia. Onko muita kollegoita, jotka haluavat puheenvuoron? Haluaako komissio käyttää puheenvuoron? Ei. No se piti kuitenkin kysyä. Onko esittelylle vielä jotain loppukommentteja? Fernandes? Oui, je veux remercier. Haluaisin kiittää näistä puheenvuoroista korostaisin, millaista työtä on jo tehty. Esittelijä on tehnyt työtä hyvin pitkälle. Täytyy aina palauttaa mieleen, että Euroopan unionin talousarvio on noin yksi prosentti bruttokansantulosta. tulosta suurin piirtein yksi prosentti bruttokansantulosta ja Yhdysvalloissa se on 20 prosenttia. Ja se on investointibudjetti. 94 prosenttia budjetista menee investointeihin. Ainoastaan 6 prosenttia menee sitten toimintakuluihin, hallinnollisiin kuluihin. Eli tällä budjetilla on lisäarvoa ja monet jäsenvaltiot, monille jäsenvaltioille tämä on jopa 50 prosenttia julkisista investoinneista. Ja tämä on tietysti budjetti, jonka varat haluamme käyttää hyvin, ja olemme tätä aina puolustaneet. Kaikkien täytyy myöskin tietää, että vaikka EU:ssa on nyt 28 jäsenvaltiota, niin uudet toimivaltuudet, niin kuitenkin tämä budjetti on edelleen noin 1 prosenttia bruttokansan tulosta. No sitten budjetin avulla voidaan vahvistaa esimerkiksi nyt on tämä Junckerin suunnitelma, ja yksi tavoitteista on vahvistaa sisämarkkinoita. Jos puhutaan investoinneista, digitaalisiin kysymyksiin, energiaan, niin meidän täytyy harmonisoida näitä kysymyksiä. Sitten nämä painopistealueet olivat hyviä kuluttajapolitiikan alalla. Mehän voimme tällä tavalla vahvistaa sisämarkkinoita ja joskus unohdamme, että meitä on 500 miljoonaa mahdollista potentiaalista kuluttajaa. Ja sitten tulliliitto, osa tuloistahan, no 15 prosenttia vain, mutta se on kuitenkin merkittävä osa parlamentin budjettia, eli nämä ovat merkittäviä tuloja. Ja sitten petoksen torjunta tietysti täytyy ottaa painopistealueeksi. No sitten foorumit, joilla voidaan ratkaista riitoja, täytyy katsoa, onko se sitten mahdollista tässä kuluttajaohjelmassa. Tässä vaiheessa ei vielä voida sanoa, millaista arvoa tai millaisia summia näillä ohjelmilla tulee olemaan. Äsken puhuin tulliohjelmasta ja siitä 71,8 miljoonaa oli tähän varattu ja toisessa otsakkeessa, otsakkeessa 4 kuluttajaohjelmille oli varattu 25,9 miljoonaa. Nyt täytyy odottaa sitten komission ehdotusta. Meidän täytyy myöskin katsoa, millä tavalla toimivat nämä kaksi pilottihanketta ja sitten nämä valmistelevat toimet, jotka ovat käynnissä tällä hetkellä. Kiitoksia avustanne, kiitoksia näistä tiedoista ja näistä painopistealueista, jotka ovat sellaisia, joita minäkin voin sitten tukea mietinnössäni. Ja uskon, että voimme sitten tavata uudelleen. Jos nyt emme tapaa fyysisesti valiokunnassa, niin voimme tavata sitten teidän lausuntojen kautta ja niiden tarkistusten kautta, jotka te hyväksytte. Thank you, Mr. Fernandez, for... Kiitoksia, että olitte paikalla valiokunnassa nyt iltapäivänä. Eli määräaika käännöksiä varten 24. huhtikuuta lausuntoa käsitellään 6.7. toukokuuta. tarkistun jättämiselle on 12. toukokuuta. IMKossa äänestetään 4.6. ja sitten silloin käsitellään myöskin pilottihankkeita ja sitten 17. kesäkuuta on tämä budjettivaliokunnan raja. Eli kiitoksia Fernandes, kiitoksia esittelijälle. Ja sitten seuraava viimeinen kohta esityslistalla hyljetuotteiden kauppa. Esittelijä on Busoi. Ja annan esittelijälle heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja Steiner. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoita, varjoesittelijöitä, avustajia, IMKon sihteeristöä kaikesta avusta tässä työssä viimeksi kuluneiden viikkojen aikana, jotta voimme jatkaa työtä nopeassa aikataulussa. Mielelläni haluan yhdessä kanssanne päästä kompromissiin kesäkuussa. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja kaikkia, jotka ovat mahdollistaneet IMKO esityslistojen järjestämisen niin, että tämä onnistuu. Ensin yksityinen huomioni. Kun olen tavannut Grönlannin ja Tanskan parlamenttien edustajia, kansalaisjärjestöjä, komissiota. Uskon, että Inuitien ja muiden alkuperäisyhteisöjen hylkemetsästys ei ole ensisijaisesti kaupallisiin tarkoituksiin tai turhan aiheuta kärsimystä. Inuitit metsästävät hylkeitä, jotta saisivat huolehdittua perheistään. Näin on tehty satojen vuoden ajan osana perinteitä, kulttuuriperintöä. Ja he kunnioittavat kyllä eläinten hyvinvointia eikä pitäisi ajatella, että he metsästävät myös kuutteja. Uh, wait. Is to... Tässä tärkeää on se, että noudatetaan VTOn sääntöjä ja päätöksiä viime heinäkuulta perusasetuksesta 2009 vuodelta kaupasta hyljetuotteelle. Se luo oikeusperusteen 727 asetuksen vuodelta 2010 näiden päätösten kanssa. Komissio on tehnyt ehdotuksen, joka noudattelee VTOn päätöksiä ja suosituksia. Pidän tervetulleena komission ehdotusta muuttaa lainsäädäntöä niin, että se ottaa huomioon VTOn päätökset. Kiitos hyvästä yhteistyöstä ja vuoropuhelusta. Haluaisin myöskin sanoa, että tämä ehdotus tuli hiukan myöhässä komissiolta, koska perusasetuksen vaikutusten arviointia ei ole eikä raportointia kuten nykylainsäädännön artiklassa 7 vaaditaan. Ottaen huomioon, että uuden asetuksen kautta on tarkoitus täytäntöönpanna VTOn päätöksiä ja sääntöjä perus- asetukseen vuonna 2009 hyljetuotella käyttävällä kaupalla niin kutsutun merellisten luonnonvarojen hallintointia koskevan poikkeuksen mukaan ottamista. Kysyisin komissiolta myös, voitaisiinko ottaa uudenlainen poikkeus, joka ei olisi ristiriidassa vto päätöksen osalta. Inuitien ja muiden alkuperäisyhteisöjen poikkeus ottaa huomioin inuittien ja muiden alkuperäisyhteisön itsemääräämisoikeuksen, ja siksi olen tehnyt esityksen, jonka mukaan hylkeiden metsästys on osa kulttuuria ja identiteettiä näiden yhteisöjen osalta ja vaikuttaa ja mahdollisuuteen hankkia ruokaa, tuloja ja kestävää elämää näissä yhteisöissä niin, että voidaan jatkaa perinteistä olemassaoloa ja käydä myös perinteistä vaihtokauppaa. Epäjohdonmukaisuus artiklen 3, 5 ja 3, 1 välillä oli komission alkuperäisessä ehdotuksessa. Komission pitäisi voida hyväksyä tekstit niin, että voidaan rajoittaa hyljetuotteiden määrää markkinoille vain, jos on relevanttia todisteita siitä, että metsästettyjen hylkeiden määrä tai tuotteiden määrä on sellainen, että voidaan osoittaa, että lähinnä hylkeiden pyynti on ollut kaupallista. On oltava hyvin tietoinen siitä, että on hyvin vaikea ja ehkä jopa epärealistista sanoa, koska inuittien hylkeiden pyydystäminen muuttuu lähinnä kaupalliseksi toiminnaksi. Tarkistus 6, jossa puhutaan pyyntiluvista – Tiedän, että tämä saattaa aiheuttaa Kanadan puolelle turhia ongelmia. Ja sitä voitaisiin pitää myös syrjintänä, joten varjoesittelijöiden kanssa pyrimme muuttamaan sanamuotoa, jotta voidaan painottaa sitä, että on otettava huomioon pyynnissä eläinten hyvinvointi. Uusi artikla 5a jossa viitataan kansanlaisten tiedonsaantioikeuteen niistä tuotteista, jotka tulevat inuittien ja muiden alkuperäisyhteisöjen hylkeenpyynnistä, niin tämä tiedonsaantioikeus on tärkeää. Tietoisuuden lisäämiskampanjat, joilla voidaan lisätä kansalaisten tietoisuutta, voidaan esittää myös kuluttajasuojaohjelmien artiklan kaksi mukaisin toimin mutta en lähtisi kampanjoimaan tuotteiden puolesta, vaan sen puolesta, että ihmiset tietävät, että he eivät osta tuotteita, ostaessaan laittomia tuotteita. Päätän puheenvuoroni sanoen, että että muutettiin artiklaa 7 on tehty siksi, että raportointijärjestelmä ei ollut riittävän avoin eikä vastannut niihin sääntöihin, jotka ovat nyky lainsäädännön artiklassa 7. Lopullisessa kertomuksessa komission pitäisi arvioida aivan erityisesti vaikutuksia inuittien ja muiden alkuperäisyhteisöjen oikeuksiin, muun muassa oikeuteen saada tuloa ja riittävästi ruokaa ja kestävää toimeentuloa siis. Ja haluaisin lopulta kiittää varjoesittelijöitä ja kaikkia muita. Mielelläni kuulen kommentteja omista ehdotuksista niin, ja haluaisin kuulla siis teidän niin Kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Nyt sitten varjoesittelijät ensimmäisenä SNDstä Schallimuusen. Thank you so much, Chair. And, and... Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanoin aiemmin, puhua tanskaa. Ja tällä kertaa todellakin puhun tanskaa. Niin. Minä haluaisin aloittaa toteamalla, että kun me olemme käsitelleet tätä kieltoa, joka koski hyljetuotteiden tuomista ja viimeistä vuonna 2008. Minä olin sosiaalidemokraattinen esittelijä asiassa. Ja aivan kuten silloinkin, mä ajattelemme, että on hyvä ajatus jatkaa kieltoa, joka koskee hylkeiden metsästystä, mikä oli alunperäinen ajatus tässä takana. Ja kysymys oli Metsästyksessä jossa ennen kaikkea metsätään, metsättiin kuutteja nuijilla, ja tuo oli silloin sosiaalidemokraattien kanta, se on edelleenkin, me emme edelleenkään halua, että tällaista metsästä tapahtuu. Ja on tärkeää muistaa se, mitä me olemme siis täällä tekemässä. Kuten esittelijä totesi, me pyrimme täällä auttamaan VTOn päätöksen hallinnointia, samalla kun otamme huomioon, mitä me itse olemme ottaneet lainsäädäntönä käyttöön, eli tämän niin sanotun Inuit-poikkeuksen. Haluaisin sanoa parisin sanaa siitä. Kuten esittelijä, minusta on tärkeää ymmärtää, että tämän tyyppinen metsästys, jota inuitit edelleen harjoittavat, ei ole mikään ongelma on hyvin tärkeä siksi, että me varmistamme eh, niin, että se, miten me annamme vastauksen eh, VTOlle, ottaa huomioon sen, että inuitit ja muut alkuperäiskansat saisivat mahdollisuuden elää hylkeen pyynnillä. Minä olen ainoa, joka tätä sanoo. sanoo. Se on kestävää, vastaus vastaa, ja se vastaa hyviä eläinten hyvinvoinnin standardeja. Se on se, mitä maailman luonnonsäätiö toteaa inuitien äh, hyljen, hylkeenpyynnistä, ja se on myös sama asia, minkä Greenpeace on todennut. Ne ovat sitä mieltä, että se tapa, jolla inuitit harjoittavat hylkeenpyyntiä, on kestävää ja vastaa eläinten hyvinvointia koskevia määräyksiä. Siksi on tärkeää, että vastauksessaan Euroopan parlamentti antaa perusteita tälle inuit-poikkeukselle ja meidän siis myöskin todeta, että se toimii poikkeuksena niin, että inuitit voisivat saada toimeentulon tästä eh, pyynnistä. Tämän todettuani minä tuen suurinta osaa tarkistuksista, jotka esittelijä on tehnyt – on joitakin kohtia, joissa voitaisiin hiukan muuttaa sanamuotoa. Esimerkiksi tarkistuksessa kuusi sanotte, että siinä on jotakin haasteita ja minusta pitäisi ehkä tiukentaa asioita hiukan, mutta ydin on siis kuitenkin minusta se, että pitäisi varmistaa se, varmistamme sen, että meillä on kunnollinen inuit-poikkeus, joka on asetettu oikeisiin puitteisiin, ja minä teen tarkistuksen, joka käsittelee yksityiskohtaisemmin sitä, milloin hylkeenpyynti on hyväksyttävää. Jotkin äh, pyritämme tarkistuksen, jolla se voitaisiin määrittää jopa paremmin kuin mitä esittelijä on tässä tehnyt. No luonnollisesti on tiettyjä kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, jos me haluamme saada tässä aikaan muutoksia. Meidän pitäisi myöskin tätä menestymävälinen hallinnan poikkeusta katsoa ottaen huomioon VTOn päätöksen, mutta ottaen huomioon myöskin sen, eh, miten täytyy ottaa huomioon merelliset resurssit ja kannat – jotka meidän pitää pyrkiä katsomaan hyvin läheisesti sitä, miten jotkin näistä asioista toimivat. Yksi asia, jonka haluaisin ottaa esille, on se, että tuen täysin vaatimusta saada komissio tekemään vaikutusarvio. Ja voimme siksi tarkastaa myöskin tämän lainsäädännön seurauksia. Ja sitten haluaisin vielä todeta, että tuen täysin sitä, että me käynnistäisimme tiedotuskampanjassa, jossa me selittäisimme Euroopan kansalaisille, että hylkeenahat, jotka ovat peräisin inuitin pyynnistä, ovat täysin eurooppalaisten sääntöjen mukaisia, ja siksi me olemme valmiita sallimaan niiden käytön. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä esittelijän ja varjostelijan kanssa tässä asiassa, ja minä toivon, että saamme aikaan tuotteen, joka pysyy määräajoissa. Thank you, Mr. Sheldon. Moving to the... Kiitoksia sitten ECRltä Dan Dalton. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin esittelijälle tähän asiaan puuttumisesta, koska tämä on hankala kysymys. Ja meillä on aika lyhyt aikataulu nyt tässä. Ja nämä ehdotukset ovat hyviä ja niissä on otettu huomioon monista asioista, jotka on hoidettava. Minun ryhmäni kannalta tärkeintä on, että me noudatamme VTOn sääntöjä. Se on tärkeää tässä, mutta kaikissa muissakin kauppa-asioissa. Eli tämä on minun kantani tässä asiassa. Ja sitten yksityiskohtaisemmin tarkistuksessa kolme on poistettu tämä komission teksti, jossa sanotaan, että komission ehdotti, että ei ole mitään inhimillistä metodia mahdollista käyttää. Ja tämähän on avain alkuperäiseen keskusteluun tästä asiasta henkilökohtaisesti katson, no olen samaa mieltä komission en tiedä, onko mitään inhimillistä tappamistapaa mahdollista käyttää. Ja tästä puhuttiin 2006-2007, kun tämä asetus oli ensi kertaa käsiteltävänä. Ja EU:ssa oltiin yhtä mieltä silloin siitä, että mitään inhimillistä tapaa tässä ei ole toimia, joten olen hiukan huolissani tästä ja sitten nämä kaksi poikkeusta. Ryhmäni tukee inuittien poikkeusta. Ja tässähän on kyse kaupallisesta olemassaolosta näiden yhteisöjen on pakko pystyä elämään tällä pyytämisellä tai tällä valan hyljen pyynnillä. Eli tämän pitäisi olla mahdollisimman laaja, jotta tämä menee läpi. Ja sitten meriresurssien hallinnointi. No tämä on tietysti hankalampi kysymys, koska tämä oli osa kompromissia, joka aikaisemmin johti tähän kieltoon. Ja kielto ei olisi saanut poliittista tukea ilman tätä kompromissia, kun mietitään tilannetta 7-8 vuotta sitten. Mutta VTOn päätös on selkeä. Sehän on todennut, että meidän täytyy poistaa tämä poikkeus. Eli kysyisin esittelijältä ja varjoesittelijältä, onko tässä mitään liikkumavaraa jotta voisimme noudattaa VTOn sääntöjä. Jos ei, niin sitä me täytyy tehdä niin kuin VTO sanoo, mutta täytyy katsoa, onko tässä liikkumavaraa. Ja sitten toinen, tämä on oikeastaan kysymys komissiolle. Miten komissio käyttää toimivaltaansa, mitä tulee kaupalliseen pyyntiin, jotta kaikki nämä poikkeukset, joita meillä on, eivät joudu väärinkäytetyiksi. Teknisessä kokouksessa olen kuullut, että valvonnassa on haasteita, eli haluaisin kuulla, miten tämä voidaan hoitaa. Ja tuen sitten myöskin kommentteja, jotka liittyvät tiedotuskampanjoihin, kunhan budjetti pysyy mahdollisimman pienenä. On tärkeää, että ihmiset saavat tietää, että hyviä tuotteet, jotka tulevat näiden poikkeuksien kautta, ovat laillisia markkinoilla. Niin, siinä kaikki. Teemme varmaan muutaman tarkistuksen, mutta ne ovat tämän suuntaisia ja odottelen sitten yhteistyötä esittelijän ja varjostelijan kanssa. Mr. Dalton, to our... Kiitoksia. Ja sitten liberaaleista Tormes. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää. Tämä on oikein hyvä luonnos. Lisäksi haluaisin kiittää esittelijää hyvin tehdystä työstä. Kuten mainittiin, tapasimme valtuuskunnan Grönlannista ja Tanskan parlamentista. Kiitos tästä Esittelijä pyysi kommentteja tähän luonnokseen. Todella minusta tuntuu, että te löysitte hyvän tasapainon. Minun nähdäkseni keskityitte siihen, miten voidaan ottaa huomioon VTO-päätös ja noudattaa VTOn sääntöjä, samalla kunnioittain poikkeuksia, erityisesti niin kutsuttua inuittipoikkeusta. Tämän sanottuanne pyysitte erikseen meidän kommenttiamme merellisten luonnonvarojen hallintointia koskevan poikkeuksen. Se ei ole siellä luonnoksessa mielestäni ihan riittävän tarkasti mukaan. Haluaisin tiukempaa sanamuotoa. Ehkä tämä liittyy neuvotteluihin komission kanssa. Kysyisin tästä merellisten luonnonvarojen hallinnointia koskevasta poikkeuksesta. Pitäisiköhän se poistaa kokonaan vai pitäisikö se jättää sinne mukaan? Minä pidän hyvin outona ja epämoraalisena sitä, että jouduttaisiin tilanteeseen, jossa voidaan esimerkiksi pyytää hylje Itämerellä, mutta se on heitettävä sitten pois, kun vähän aikaa sitten on kielletty kokonaan kalan pois heittäminen takaisin heittäminen. Tämä on siis ristiriidassa eu politiikan kanssa. Mutta merellisten luonnonvarojen poikkeus on Intan lausunnossa mukana ja toivoisin, että me täällä valiokunnassa myös voisimme käsitellä merellisten luonnonvarojen poikkeusta. Kuten mainitsin, pidin mietintö erittäin hyvänä, kun siinä puhuttiin inuittipoikkeudesta. Olen täysin esittelijän kantojen kanssa samaa mieltä inuittien kulttuurista ja inuittien hylkeiden pyynnistä. Olen aivan samaa mieltä sanotusta siis. Haluaisin myös tukea tätä mietinnössä olevaa tiedotuskampanjasta – tietoisuuden lisäämisestä ei tietenkään niin, että halutaan jotenkin myynnin edistystä hyljetuotteiden osalta, vaan halutaan välttää ne määrinkäsitykset, joita monien eurooppalaisten joukossa on. Monet eurooppalaiset uskovat, että inuitien pyytämät hylkeet ovat laittomia tuotteita. Ja tietoisuuden lisäämiskampanjassa pitäisi poistaa nämä väärinkäsitykset. Tämän tulisi olla tavoitteena – tällaisessa tiedotuskampanjassa. Lisäksi pidän oikein hyvänä sitä, että esittelijä painottaa sitä, että komission velvollisuus on katsoa tämän asetuksen vaikutusta. Toivon, että kaikki olemme tietoisia siitä, mikä valtava vaikutus kielolla ja EUn asetuksella on ollut inuiittiyhteisön, erityisesti Grönlannissa. Joten pidän aivan välttämättömänä sitä, että tällainen vaikutusten arviointi saadaan asetuksesta. Haluaisin kiittää vielä kerran esittelijää hyvin tehdystä työstä. Mielelläni teen edelleen yhteistyötä sekä esittelijän että varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Thank you. Now going to pass. Kiitos. Sitten vihreistä. Guesta ei taida olla ketään. Selvä. Eli sitten Durham. Merci beaucoup. Euh. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan nopeasti. Tässä nyt pitää puhua selvästi. Ja olen iloinen siitä, että eläinten hyvinvointi on otettu esiin selkeällä tavalla ja sitä pidetään todellakin tärkeänä, kuten todettiin. Eli ei todellakaan ole mitään ihmistä tapaa surmatta hylkeitä, se on selvää. No, sitten haluaisin kiittää esittelijää tästä tehdystä työstä. Ja pitää muistaa, ettei pidä käyttää asetuksen muutosta. Sehän liittyy siihen, mitä VTO on meiltä pyytänyt, että käydään, käytäisiin uudelleen keskustelua tai palattaisiin asioihin, joista on jo löydetty kompromissi täällä parlamentissa. Ja sanon tämän siksi, että meidän kannaltamme VTO esittää kaksi kysymystä kahdesta poikkeuksesta. Ja toinen poikkeuksista, no me noudatamme komission ja VTOn kantaa, eli meriresurssit ovat asia, joihin ei myönnetä poikkeuksia, Sitten inuittien kysymys. Me olemme varmaan yksimielisiä siitä, että ei tule kuulonkaan, että vahingoitettaisiin tämän kansan ja muiden alkuperäiskansojen mahdollisuuksia tulla toimeen tältä pohjalta. Se on inhimillisesti ihan selvää, eli tästä ei tarvitse keskustella. Mutta kuten VTO on pyytänyt ja komissio on asiaa käsitellyt, niin meidän täytyy löytää tasapaino, kun ajatellaan elinkeinoa ja sitten kaupallista toimintaa. Eli tämä asia on kiintoisa. Ja me sitten haluamme toimia sillä tavalla, että asetus ja komission ehdotus pysyvät näissä puitteissa, eli kielto ja ainoa poikkeus myönnettäisiin sitten inuiteille. Thank you. No. Kiitoksia EFDDstä. Sulla. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle. Olemme täysin samaa mieltä tästä ehdotuksesta vahvistaa hyljetuotteiden kauppakieltoa. Sanon tämä nyt esittelijälle. Tämä kauppahan on hyvin julmaa kauppaa, emmekä sitä voi kiistää. Se, miten hankitaan tämä raaka-aine, on, se on julma ja myöskin tämä väkivalta, kun hylkäjä tapetaan, se on hyvin raakaa. Minun on vaikea nähdä, miten näitä pentuja tapetaan ja raahataan ja joskus jopa nyljetään elävältä. Eli meidän täytyy ottaa nämä kysymykset huomioon tässä asetuksessa, koska kansalaisyhteiskunta ei voi sallia tämän tyyppistä toimintaa. Ja myöskin täytyy muistaa, että nämä tuotteet usein ovat laittomassa kaupassa. Eli tämä vain pahentaa petoksia ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Joten mielestäni tämän parlamentin ja kaikkien jäsenvaltioiden täytyy tehdä kaikki tarpeellinen, jotta nämä käytännöt saadaan loppumaan ja että niistä annetaan rank- raskaat rangaistukset. Kiitos. Thank you. That's the end of all this. Kiitoksia. Onneksi täällä nyt on FDD-valtuuskunnan puheenjohtaja Roman täällä ja hän sitten kertoo vähän tähän asiaan liittyvistä kysymyksistä. Hän edusti meitä Länsi-Pohjoismaiden parlamentin välisessä kokouksessa maaliskuun lopulla. Ja eilenhän me keskustelimme EEn raportti siis maanantaina. Ja siellä nähtiin sitten tämä yhteiskomitean, jota te johdatte. Olkaa hyvä. Kiitos tästä mahdollisuudesta puhua tässä kokouksessa. Aion siis puhua tanskaa. Tämä asia on sellainen, joka on ollut monien ihmisten mielessä, monien jäsenten mielessä ja se on tullut aihetta moniin väärinkäsityksiin. Ja täälläkin on esitetty se, että hylkeitä vahingoitetaan ja ne tapetaan. Mutta haluan sanoa muutaman sanan tästä seitsemännestä läntisestä että pohjoismaista parlamentaarista kokousta pidettiin täällä Brysselissä. Ja yksi tärkeimmistä asioista kokouksessa oli ajatusten vaihto viimeisimmistä kehityksistä kolmen eh, pohjoismaiden neuvoston jäsenen, mitään Islannin, Färsaarten ja Grönlannin edustajien kanssa siis, ja hyljet tuotteiden kielto oli asia, joka tähän liittyy myöskin VTO. Samoin myöskin esillä oli arktinen yhteistyö ja ilmastonmuutos. Mitä tulee tähän hyljetuotekysymykseen, voin kertoa teille, että tuossa kokouksessa Grönlanti sai tukea Färsaarilta. Siinä, että EUn asetus vuodelta 2009, joka koskee kauppaa hiljattuille ja sitten vuoden 2010 toimeenpanossäädös ovat vaikuttaneet erittäin voimakkaasti kielteisellä tavalla Inuit-yhteisöihin Grönlannissa. Grönlannin parlamentin valtuuskunta korosti myös sitä, että markkinat hyljenahkatuotteille ja hyljenahkojen tuotanto on käytössä katsoen romahtanut huolimatta poikkeuksista, jotka on myönnetty. Grönlannin kollegat myöskin muistuttivat siitä, että hylkeenpyynti on tärkeä osa Grönlannin kulttuuria ja perinteitä, ja sillä on vuosistaiset perinteet. Me pitää unohtaa, että monet nisäkkäät arktisilla alueilla, siis että me syömme sieltä esimerkiksi porsaita tai naudalihaa, mutta Grönlannissa nämä tämän tyyppiset ravinnonlähteet ovat toisenlaisia ja nämä säädökset, jotka on otettu, ne ovat antaneet huonon maineen Euroopalle. Ja saamme myöskin tietää näistä pyynnistä, miten sitä toteutetaan ja menetelmistä, joita sovelletaan, jotka katsotaan inhimilliseksi. Ja Grönan edustajat myös kertovat suurta huolestuneisuutta siitä, mitä vaikutuksia vuoden 2014 VTO-päätöksellä – jossa Kanada ja Norja olivat johtavina toimijoina. Euroopan parlamentin oma valtuuskunta ehdotti, että Grönlannin tulisi pyrkiä viemään lävitse kolme asiaa silloin, kun on kysymys näistä asioista kansainvälisen yhteistyön puitteissa. ensinnäkin todeta, että eri tavoin eh, voidaan pyytää hylkeitä ja toiseksi, että on kysymys kestävyyden kunnioittamisesta ja kysymys on luonnonvarojen käynnistä, käytöstä arktisella alueella siitä, siitä, miten inuitit käyttävät sitä, ja sitten myöskin kolmeksi se, miten, ää, äh, miten, mikä ero on siinä, miten tapahtuu hylkeenpyyntiä Grönlannissa verrattuna siihen, mitä tapahtuu Kanadassa. Ajatellen myöskin ää, äh, valaanpyyntiä, joka usein sekautuu tähän keskusteluun siitä, miten näiden eläinten pyynti tapahtuu. Joten nämä asiat on syytä pitää erillään toisistaan, kun niistä keskustellaan. Miten sitten tulee muihin asioihin, jotka ovat olleet listalla? Yhteistyö arktinen yhteistyö ja, ja ilmastonmuutoksen torjunta. Voin vakuuttaa teille, että olimme taipumaisia olemaan yhtä mieltä arktisen kumppaneidemme kanssa. Me kaikki koimme, että meidän on tehtävä hyvää valmistelevaa työtä ennen Pariisin ilmastohuippukokousta ja että arktiset osat maailmaa ovat niitä, joita ilmastokysymykset ovat kaikkein voimakkaimmin kohdanneet. Thank you. That was very, very... Kiitoksia. Tämä oli kiintoisa. Ja sitten Jan Nilsen, joka haluaa puheenvuoron myöskin. Tack så mycket. Eh, jag vill prata... Kiitos oikein paljon. Minä haluaisin puhua Itämeren hylkeistä. Ja haluaisin tässä mielessä puhua myös tuosta toisesta poikkeudesta, joka koskee merellisten luonnonvarojen kestävää hallintia. Suhtaudun todella kriittisesti siihen, että on jätetty Syrjän komissiossa pohjoismaiset jäsenvaltiot. Ei ole pyritty löytämään mahdollisuutta yhdistää VTO-sääntöjä, joita on kunnioitettava totta kai, ja pohjoismaiden jäsenvaltioiden asema, jotka Itämeren ympärillä ovat. Hylkeiden pyynti Itämerellä pyrkii siihen, että huolehditaan juuri merellisten luonnonvaroista ja mahdollistetaan kalastus rannikollamme. 32 000 hyljettä tänä päivänä Suomessa vuosittain pyydetään 500, Ruotsissa alle 300 ja Virossa ehkä 50. Eli hylkeitä on aivan liikaa. Ja tämä määrä lisääntyy ja uhkaa kalakantoja Itämerellä. Ja näin syntyy epätasapainoa, mikä tulee merellisten luonnonvarojen hallinnointiin. Eikä tämä ole myöskään linjassa uuden kalastuspolitiikkamme kanssa. Ongelmat ensinnäkin. Tämä poikkeuksen poistaminen epäsuoraan säätelee hylkeiden pyyntiä, joka olisi kansallista toimivaltaa toisaalta on todella epämoraalista ja väärin pyytää eläimiä, joita ei käytetä hyväksi, vaan tuhotaan ainoastaan, heitetään pois tai poltetaan. Vakavasti otettavat metsästäjät eivät halua osallistua tällaiseen toimintaan. Siksi toivon, että voimme löytää yhteisen ratkaisun. Me haluamme muodossa tai toisessa tällaisen merellisen luonnonvarojen hallinnointia koskevan poikkeuksen sinne edelleen. Ehdotus, jonka me teemme, perustuu oikeudelliseen analyysiin, joka on saatu aikaiseksi Ruotsin, Tanskan, Suomen ja Viron hallitusten tuella. Kuten joku aivan juuri sanoi, siellä on kyllä pelivaraa. Kyllä sanovat nämä neljä maata sen jälkeen, että oikeudellinen analyysi on tehty, mutta komissio ei tähän ole edes pyrkinyt. Meidän tarkistuksemme ovat sellaisia, että kunnioitetaan VTOn päätöksiä ja mekanismeja, joilla kapakiistoja ratkotaan. Emme halua sotkea EUn ja VTOn suhteita. Emme ole komission kanssa samaa mieltä siitä, että Pohjoismaiden poikkeus tai tämä merellisten luonnonvarojen poikkeus pitää ottaa sieltä pois. Huomaan, että komissio ei pyrkinyt perustelemaan GATT-artiklojen pohjalta tätä ajatellen luonnonvaroja, vaan sen sijaan katsottiin muita syitä. Pohjoismaiden poikkeus pitäisi muotoilla toisen, jotta ei kävisi niin, että eläimet, joita tapetaan ainoastaan vähän merellisen luonnonvarojen suojelemiseksi, vaan heitetään pois. Tämä olisi ristiriidassa myös Ruotsin etujen kanssa. Kyllä tässä on pelivaraa. Me haluaisimme sellaisen lausekkeen, että komission on tehtävä vaikutusarviointi siitä, miten tämä vaikuttaa rannikkoyhteisöihin kalastukseen, ylkenemetsästykseen Pohjoismaissa. Voisimme noudattaa VTO-sääntöjä, mutta emme kuitenkaan joutuisi sääntelemään kansallista metsästystä ja sitä, että tuhotaan sellaisia ruhoja, joita syntyy, kun näitä hylkeitä joka tapauksessa metsästetään. Toivon, että otatte vakavasti tämän ehdotuksen, koska meidän merellisiä luonnonvaroja on hallinnoitava kunnolla. Kiitos. Thank you. Kiitos. Komission paikalla olisi varmaan hyvä kuulla komissiota. Emilia Raden pääosastoilta on edustaja Greg Martin on siellä ja Hans Stilstra, Niin, hyvä. Eli teillä on nyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvää iltapäivää. Muutama sana lähestymistavastamme siihen, miten tätä VTOn päätöstä pannaan täytäntöön. Se oli pohjana ehdotuksellemme ja sitten kommentteja asioista, jotka liittyvät näihin meriresurssipoikkeuksiin ja inuittipoikkeuksiin. Eli käytämme kumpikin puheenvuoron. Niin lähestymistapamme tähän VTOn täytäntöönpanoon. Se on rajallinen lähestymistapa, joka meillä nyt on käytössä. Eli poistamme ainoastaan VTOn epäjohdonmukaisuudet, jotka VTOn tuomioistuin havainnut. Ei enempää eikä vähempää. Eli meillä on tällainen rajallinen lähestymistapa ja kolmesta syystä. Ensinnäkin meidän täytyy pitää kiinni näistä VTOn määräajoista, eli meidän täytyy hoitaa täytäntöönpano lokakuuhun mennessä. Se on tiukka takaraja, siitä ei voi neuvotella. Ja meidän täytyy noudattaa sitä, jos EU haluaa noudattaa kansainvälisiä kauppasitoumuksiaan. Toinen syy on se, että VTOn täytäntöönpano on kertaluontoinen tapahtuma, eli sitä täytyy hoitaa kuntoon heti ensimmäisellä kerralla, kun pannaan täytäntöön VTOn päätöksiä. Sitä ei voi yrittää monta kertaa, koska silloin voi joutua uudelleen VTOn tuomioistuimeen ja sitten saa tuomion itseään vastaan. Eli tässä täytyy onnistua ensimmäisellä kertaa. Komissiolla meni hiukan aikaa tehdä ehdotus, koska meidän piti kuulla sidosryhmiä etukäteen, ollaksemme varmoja, että todellakin saamme tämän tasapainon kuntoon ehdotuksessamme. Ja kolmas syy, miksi meillä on tällainen rajallinen lähestymistapa, tämähän liittyy riitoihin. Kauppakumppanit hyökkäävät sääntöjä vastaan. Meidän täytyy suojella sääntöjä, näitä kieltoja ja poikkeuksia, ja saamme tämän kiellon mutta emme kuitenkaan sitten näiden poikkeusten osalta, ja tämä nyt pitää korjata. Mikään muu ei olisi johdonmukaista lähestymistapamme kanssa Genevessä, jota tuemme. Ja ne asiat, joissa olemme menestyneet, voisivat sitten kääntyä toisinpäin. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun EUlla on tällainen rajallinen lähestymistapa VTOn sitten täytäntöönpanoon. Pari vuotta sitten kävi näin, kun kiinalaiset hyökkäsivät dumping-sääntelyämme vastaan ja parlamentilla neuvostolla oli sama lähestymistapa. Me muutimme ainoastaan sääntöä, jonka osalta kiinalaiset saivat tahtonsa läpi, emmekä mitään muuta. Ja siihen aikaan meillä ei ollut mahdollisuutta, eikä meistä ollut hyvä tehdä mitään vaikutusten arviointia, koska se oli seurasta oikeudellisesta prosessista ja EUn oli pakko toimia näin tämän oikeusjutun päätyttyä. Olemme kiitollisia esittelijälle siitä, että hän on samaa mieltä lähestymistavasta. Tämä heijastuu myöskin tässä mietintöluonnoksessa. Olemme tästä kiitollisia. Ja tämä on tärkeä askel, jotta voimme noudattaa VTOn päätöstä tässä aikataulussa. Sitten vielä pari sanaa asioista, jotka tulivat esille liittyen näihin meriresurssipoikkeuksiin. Tämä on yksi näistä kahdesta poikkeuksesta. Eli me haluaisimme kumota tämän poikkeuksen ja ehdottaisimme, että korjataan Inuit-poikkeusta. Ja ero näiden kahden välillä liittyy tähän VTOn päätökseen. VTO ei pitänyt tästä meriresurssipoikkeuksesta – VTO totesi, että kun on kielto, joka pohjautuu eläinten hyvinvointiin, niin ei voi sallia sitten poikkeusta pyyntiin ja sitten kieltää toisenlainen pyynti ainoastaan siksi, että se on pienimuotoista ja voittoa tuottamatonta. Se ei ole riittävän hyvä peruste, jotta voitaisiin syrjiä näitä kahden tyyppisiä metsästäjiä. No inuittien osalta tilanne on erilainen. Kysehän on toimeentulosta. Se on ihan pätevä peruste, joka sallii tämän syrjinnän. Tämä on tärkeä asia. En nyt sano, että meriresurssien osalta pyynti ei olisi tärkeää. Se on tärkeää tietenkin resurssien hallinnoinnin kannalta, mutta ei silloin, kun on voimassa kielto, ja silloin tuotteita voidaan myydä tästä pyynnistä, mutta ei sitten toisesta tyyppisestä kaupallisesta pyynnistä, joka on myöskin kestävää. Eli tämä on syrjintää, jota VTO ei sulattanut. Ja olemme nyt yrittäneet korjata tätä poikkeusta, jotta tämä syrjintää poistuisi sieltä ja samalla ei heikennettäisi kieltoa. Eli tämä on aika ongelmallinen kysymys, kun mietitään tämän tyyppisiä poikkeuksia. Ja sitten Hans saa jatkaa tästä EU-poikkeuksesta. Thank you very much and also from my side. Uh... Kiitos oikein paljon minunkin puoleltani. Niin kiitos puheenjohtaja, että komissio sai puheenvuoron. Haluaisin sanoa ensinnäkin, että tuen täysin kollegan kantoja – esittelijän tekstistä. Kiittäisin teitä siitä, että periaatteessa on noudatettu samaa logiikkaa kuin komissio on esittänyt ehdotuksessaan. Nimittäin, että todella pyritään saamaan lainsäädäntö samaan linjaan VTO-päätöksen kanssa. Tämä päätös siihen vain keskittyisin, on jättänyt meille vähän tilaa tai pelivaraa pitää kiinni inuittipoikkeudesta. Se ei ollut helppoa, taistelimme kovasti sen puolesta. Ja olemme ylläpitäneet tämän mahdollisuuden ja haluaisimme sitä käyttää. Koska kuten monet ovat sanoneet, pidämme ihan oikeutettuna, että että inuittiyhteisö voi harrastaa hylkeenpyyntiä. Se on tärkeä osa kulttuuriidentiteettiä ja myös elinkeinona tärkeä. Joten me olemme sisällyttäneet tuon ja tietyn mekanismin olemme sisällyttäneet lainsäädäntöön tavalla, joka mielestämme on hyväksyttävissä myös VTO. Päätösten valossa. Poikkeuksen pitää olla sellainen, että se on merkityksellinen kaikkien inuittiyhteisöjen osalta Grönlannissa, Kanadassa, missä tahansa. Pidämme hyvänä myös esittelijän sanomaa pyntiluvista. Hän oli sitä mieltä, että niitä ei tulisikaan ottaa osaksi ehdotusta. Tuemme niitä syitä, joita hänkin on jo tässä perusteluiksi esittänyt. Jos nyt muotoilemme uudestaan hyliasetuksen tavallaan niin, että se sopii paremmin veteosääntöihin, niin tulisi välttää se, että me vahingossa tahattomasti luo mitään sellaista, joka kuitenkin lopulta syrjii Joten tämä pitäisi todella välttää ja tässä mielessä pidän tervetulleena esittelijän kantoja. Päättäisin puheenvuoroni niin, tähän. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. I'm just going to... Kiitoksia. Sitten esittelijä vielä saa loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Very briefly, I... Aivan lyhyesti haluan kiittää kollegoja heidän kommenteistaan ja yleistä tuesta. Totta kai Odotan parempia sanamuotoja tai uusia ajatuksia, joilla voin tehdä tästä tekstistä vieläkin selvemmän. Minä tuen yleistä näkemystä, että meidän ei tarvitse avata keskustelua asiasta. On keskusteltu jo muutaman vuosi sitten, mutta se mitä nyt täytyy tehdä on sopeuttaa lainsäädäntö VTOn päätökseen ei pidä ottaa riskejä siitä, että tulee uusi juridinen sovittelu kansainvälisellä tasolla. Minä en tue tätä merillisresurssien hallinnan poikkeutta. Monet oikeudelliset asiantuntijat, joita olemme kuulleet, ovat sitä mieltä, että se avaa uuden oikeus, oikeudellisen kiistan ja äh, minä tuen tätä inuit-poikkeusta, kuten sanoin yksityiskohtaisesti aiemmin ja uskon, että heidän metsästyksensä on hyvin perusteltua ja se ottaa huomioon eläinten hyvinvoinnin. Haluaisin käyttää kollegoja, jotka ovat selittäneet minulle tilanteen tämän kielon jälkeen, näiden perussääntöjen jälkeen, siis mitä tulee menemään inuitien kohtalon kaupan vähentyminen, sillä – Monet euro- eurooppalaiset kauppiaat uskovat, että tämä on laitonta. Siksi minä olen pyytänyt näitä tiedotuskampanjoita, jotta voidaan selittää tilanne, että inuit-väestö voi harjoittaa laillista kauppaa. Tätähän tämä muuten ei voida harjoittaa tällaista mitään varsinaista mainoskampanjaa, koska sitä ei voida tehdä EUn sääntöjen mukaisesti. Määräkaan lyhyt, lokakuuhun mennessä komission täytyy myös valmistella jatkotoimet, joten parasta olisi nyt saada äänestys viimeistään heinäkuussa tai syyskuussa täällä valiokunnassa, mutta aikataulu on siis melko tiukka. Mutta kaiken työn, kaiken tapaamisten jälkeen, tämän keskustelun jälkeen minä olen melko optimistinen. Uskon, että parlamentti saa työnsä päätökseen ajoissa ja voi pyrkiä keskustelemaan mahdollisimman intensiivisesti neuvoston kanssa. Kiitokset kollegoille ja odotan malttamattomana kaikkia hyviä ehdotuksia. Thank you, Rapporteur, and thank you. Kiitokset esittelijöiden ja varjoesittelijöiden. Eli määräaika tarkistuksen jättämiselle on 28. huhtikuuta ja tarkistelemme tarkistuksia 7. toukokuuta. Äänestämme IMKossa 4. kesäkuuta ja sitten täysistunnossa syyskuussa. Eli kiitos kollegoille, kiitos kaikille jäsenille. Ja lopuksi sanoisin, että seuraava kokous on 6. toukokuuta kello yhdeksältä. Kiitoksia ja kiitos tulkeille.